Allora. Dear colleagues, we can... Hyvät kollegat, voimme aloittaa. Menemme esityslistan ensimmäiseen kohtaan, joka on esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslista voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Envin äh, matka Helsinkiin. Ähm, teillä on esityslistojemme, e- tai esitys, siis asiakirjojen joukossa. Äh, raportti tästä Helsingin vierailusta voitte lukea siitä, mitä siellä tapahtuu, ja sitten tulkkaus on kaikkiin kieliin. Ja tämä kokous lähetetään myös suoratoistona. Esityslista on sähköisesti saatavilla. Sitten koordinaattorien suositukset on jaettu kaikille sähköisessä muodossa. Jos kukaan ei niitä vastusta, niin voimme pitää niitä hyväksyttyinä. Ja nytpä pitääkin palata vielä puheenjohtajan ilmoituksiin. Tänään iltapäivällä Envin valiokunta järjestää tämä allekirjoitustilaisuuden Euroopan parlamentin ympäristöpolitiikan uudistamisesta. Tässä on kyse siis EMASista. Asiakirja, alle, asiakirjan allekirjoittavat puhemies Martin Schulz ja pääsihteeri Klaus Welle. Kuten tiedätte, EMAS on vapaaehtoinen väline, jonka avulla arvioidaan ympäristösuoritusta asetus, asetustemme mukaan. Euroopan parlamentti on... Äh, harjoittanut tätä EMAS, EMASia tai toteuttanut sitä kolmessa toimipaikassaan. Kyse on ympäristön hallintajärjestelmästä ja tämä äm, ympäristöpolitiikka uudistetaan aina joka parlamenttikauden alu, alkaessa. Ä, minä pyydän kaikkia jäseniä tulemaan paikalle tähän allekirjoitusseremoniaan. Ja nyt voimme mennä eteenpäin hyväksymme pöytäkirjat 26. huhtikuuta pidetystä kokouksesta. Jos kukaan ei kokouksen loppuun mennessä vastusta tai esitä muutosehdotuksia, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ja mikä tulee meneillään oleviin toimielintävälisiin neuvotteluihin, niin muistutan niistä ja kerron tuloksista – siis trilogin tuloksista, jotka koskevat virallista valvontaa. Viimeisin trilogi tästä asiasta järjestettiin 15. kesäkuuta. Yhteensä 10 trilogia, 7 varjoesittelijöiden kokousta ja 15 teknistä kokousta kahdeksan neuvottelukuukauden aikana on käyty. Kaksi puheenjohtajavaltiota on ollut mukana, Luxemburg ja Hollanti. Ja Yhteisymmärrys hyväksytään huomenna Koreperissä muodollisesti ja sen jälkeen Envi äänestää siitä seuraavassa heinäkuun kokouksessaan. Haluan kiittää kaikkia kollegoitamme Kaarenbachia erityisesti siitä, niistä ponnisteluista ja hyvästä työstä, jota hän on tehnyt, ja myös hyvistä neuvottelutuloksista. Ja nyt voimme mennä kohtaan kuusi kuusi esityslistalla kyse on ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta, eli ympäristödirektiivi ja jätteiden pakkausjätteet. Kuten tiedätte, niin ensimmäisessä keskustelussa me emme vielä saaneet asioita päätökseen ja nyt voimme jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin. Meillä on muutamia kysymyksiä, joihin komission pitäisi vastata. Ehdottaisin, äh, että annamme ensin puheenvuoron komissiolle ja kiitän Saudaskisia siitä, että hän on paikalla. Ja sen jälkeen, kun olemme kuulleet komission vastaukset esitettyihin kysymyksiin, niin aloitamme keskustelun niin, että kollegat voivat käyttää puheenvuoroja. Komissio, olkaa hyvä. We start with uh, question number one. Eli kysymys numero yksi ensin. Uh, thank you, Chair. If I yeah, if I understand well... Kiitos puheenjohtaja. Mikäli ymmärsin oikein, niin tämä kysymys numero yksi. Tämä koskee näitä sivutuotteita ja jätettä. Ja minä haluan kiittää siitä, että järjestettiin vielä tämä jatkosessio näille kysymyksille. 5 ja 6 artikloissa jätepuitedirektiivissä halutaan parantaa talouden toimijoiden ja jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrittää, mikä on jätettä, mikä ei ole jätettä tuotanto prosesseissa. Tämä perustuu lainsäädäntöön tässä on kolme eri vaihtoehtoa sille, miten päätökset tehdään, jotta ehdot täyttävät ja riippuu siitä, perustuuko tämä EU-kriteereihin, perustuuko tämä kansallisiin kriteereihin vai kolmas vaihtoehto, onko tapauskohtainen päätökset. Tästä on ilmoitettava komissiolle toisen direktiivin mukaisesti siten, että sisämarkkinoiden toiminta ei häirinny kansallisesta ja tässä on kyse siitä, että pitää katsoa, mikä on, mitkä nämä kriteerit ovat järjestelmien mukaan. Komissio oli 21 päätöksestä, jotka liittyvät kansalliseen jätelainsäädäntöön, 13 yhdistyneestä kuningaskunnasta, kolme niitä Anitavallasta, Ruotsista ja niin edelleen. Nämä liittyvät vaikkapa kierrätettyyn kipsiin, renkaisiin ja polttoaineisiin. Ja komissio on ilmoittanut kannastaan jäsenvaltioille, jotta kansallinen lainsäädäntö olisi linjassa EU-lainsäädännön kanssa ja yhdessä tapauksessa. Tämä koski yhdistynyttä kuningaskuntaa liittyen jätekriteereihin, niin on siirrytty eteenpäin rikkomusmenettelyn suhteen. Kiertotalous direktiivissä halutaan täsmentää artikloja 5 ja 6 siten, että jäsenvaltioilla on enemmän mahdollisuuksia tehdä päätöksiä näiden artiklojen puitteissa, jotta voidaan tukea teollisuuden symbioosia. Komissio ei ehdottanut, että näitä kolmea väylää muutettaisiin sen suhteen, kuinka näitä artikloja pannaan täytäntöön tapauskohtaisesti EU- ja kansallisen lainsäädännön mukaan. Komissio ei myöskään ehdota, että olemassa olevia ehtoja muutetaan, koska ne on kehitetty oikeus tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, eikä tiedetty näistä kansallisen, kansallisesta täytäntöön ongelmista, joten joskus yritykset ovat yhteydessä komission, jotta nämä sivutuote ja lopun jäteehdot selventyisivät. Ja tässä on tämän lainsäädännön mukaan annettu selvityksiä. Ja me olemme avoimia sille, että me annamme selvennyksiä tästä vielä jatkossa Sitten EU-laki lainsäädännön kriteerien suhteen komissio haluaa pitää tämän vielä auki. Pitää katsoa, onko lisäarvoa sille, että lisätään näitä eri kriteerejä lopullisen jätteen suhteen. Tämä vie erittäin paljon aikaa. Kiertotaloustoimintaohjelmassa on suunniteltu, että olisi uusia end of waste-kriteerejä biojätteille. Ja tämä on viety läpi, kun on katsottu lannoitedirektiiviä. On katsottu myös direktiiviä ja mitä tulee Italian end of waste-kriteereihin liittyen polttoainejätteisiin, niin äh, komissio on antanut äh, mittavat kommentit, ne kiinnitettiin Niihin kiinnitettiin huomiota ja Italiassa rajoitettiin sitä, että näitä kiinteitä polttoaineita käytetään ainoastaan sellaisissa teollisuuden voimalaitoksissa, jossa se on sallittu. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. You have answered to the Kiitoksia kovasti. Vastasitte näihin kolmen ensimmäiseen kysymykseen. En tiedä, onko kollegoilla lisäkysymyshaluja. Tomas. Kiitos. Kiitokset komissiolle tästä selityksestä. Meillä on hieman epäilyjä. Olen lähdössä EUn kohesiopolitiikkakeskusteluun tässä alle tunnin kuluttua, mutta kun kuuntelin tässä nyt komissiota, niin en ole täysin vakuuttunut siitä, että mainitut kriteerit vaikuttaisivat siihen, että politiikka olisi koherentimpaa, johdonmukaisempaa. Meillä on kuva siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät erilaisia kriteereitä erilaisin tavoin. Toki ymmärrän, että komissiolla on hankaluuksia seurata tilannetta jokaisessa jäsenvaltiossa ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, koska meillä on hyvin paljon erilaisia teknologioita ja lähestymistapoja, joten olisin hyvin kiitollinen, jos voisitte tähän end of waste kriteeriin yksityiskohtia. Tai sitten minun niin me voimme ottaa yhteyttä teihin ja yrittää löytää jonkinnäköisen ratkaisun. Mutta jos te kykenisitte selvittämään kaikki ongelmat, mitä on end of waste periaatteessa. Uh, Olisiko muita, kol- muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin annamme puheenvuoron vielä komissiolle vastausta varten. Yes, uh, thanks to, to, to Kiitos Turvaltsille kysymyksestä. Tässä End the suhteen on uh, eri, eri ongelmia. Se näyttää paperilla hyvältä, se voi olla hyvä sisämarkkina-alueelle, se voi olla hyvä yrityksille siten, että saadaan siirtyä eteenpäin tiettyjä aineita, jotka ovat ennen olleet jätteitä. Mutta näin ei ole, tämä johtuu useasta syystä. On muutamia tosi elämän seikkoja, jotka näin osoittavat. lasia metallille on olemassa kriteerit ja näitä ja ainut maa, jossa metallin suhteen tämä toimii, niin on Italiassa, koska tämä siitä, että kansallinen lainsäädäntö vastasi erittäin paljon tätä end of kriteeriä Sama pätee lasiin. Me pyrimme Toivottavasti muistatte useita vuosia sitten End of Waste-kriteerit koskien paperia. Se oli tuhon tuomittu yritys. Tässä tapahtui niin, että kierrättäjillä ja keräjillä oli näitä ristiriitoja omien pyrkimysten suhteen – ja näin tapahtuu end of waste-kriteerin kanssa usein. Pitää asettaa standardeja. Nämä miellyttävät toisia, mutta ne saattavat sitten estää toisten jätteen hallintaan toimijoiden toiminnan. Ja end of waste-kriteerien suhteen niin kävi siten, että mikäli paperia kerätään liikaa, liian hyvä laatusta, niin se oli hyvä Euroopan unionille. Ne ovat erittäin tehokkaita ja energiaintensiivisiä tapoja tuottaa uusia käyttöön paperia. Eli on katsottava, että nämä ennenvuoiset kriteerit sopeutuvat sitten tiettyjen markkina-alueiden omille tarpeille. Me emme ole vielä kuulleet yrityksiltä näistä ongelmista siten, että he olisivat ilmoittaneet, että he tarvitsevat näitä ennenvuoiset kriteerejä. Jotkut yhdistykset ovat ilmoittaneet, että nämä ovat kyllä tarpeen, mutta nämä tarpeet eivät välttämättä ole linjassa kaikkien tarpeiden kanssa. Joten jos tekee myönnytyksen yhdelle taholle, niin sitten ottaa pois toiselta. Nämä ovat sellaisia asioita, joita tulee harkita, kun käsittelee end of waste-kriteerejä. On katsottava siis, mitä jäsenvaltiot tekevät kansallisten päätösten kanssa, ja me emme voi katsoa näitä tapauskohtaisia päätöksiä, ja tämä saattaa olla ongelmallista. Näin ollen tässä muutetussa direktiivissä me olemme tehneet pyynnön, että jäsenvaltiolla olisi velvollisuus asettaa nämä kriteerit tai tehdä päätös tapauskohtaisesti siten, että näistä ei jätetä, näitä ei jätetä ilmoittamatta. Ja sitten kun kaikki on linjassa muun EU-lainsäädännön suhteen ja sisämarkkinoiden toiminta ei ole uhattuna. Toisaalta, jos katsoo tätä koko sykliä. Siitä, mitä tapahtuu, kun jäte ei enää olekaan jätettä, niin monet jalostajat, kierrättäjät tuottavat tuotteita suoraan jätteestä, ja näin ollen ei tarvitakaan enää ennakoista kriteerejä, vaan silloin pitää vaan täyttää ö, tuote, tuotteita koskevat ehdot. Ja Tämä todellisuus on paljon monimutkaisempi ja tähän tarvitaan muita ratkaisuja. Me ehdotamme, että innovoiset ei suljeta ovea vielä, joissain tapauksissa niitä saatetaan tarvita. Kuten mainitsin lannoiteen lainsäädännön suhteen, mutta tässä on kuitenkin toimittava suhteellisesti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin voimme mennä seuraavaan kohtaan, eli tuottajan vastuu. Annan puheenvuoron jälleen komissiolle, jotta voitte vastata. Thank you, Chair. This... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Se on ehkä yksi jätteiden huollon ja kiertotalouden menestystarinoista, ja siksi me haluamme, että tämä laajennettu tuottajan vastuu olisi menestyksekäs asia myös jatkossa, ja se on äärimmäisen tärkeää niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Mitä tulee laajennetun tuottajavastuun soveltamiseen etäkaupassa, niin jätepuitedirektiivin artiklan 8 mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa laajennettua tuottajavastuuta Ähm, mihin tahansa luonnollisen tai juridisen henkilön, joka myy, vie tai tuo tuotteita. Tämän säännön perusteella jäsenvaltiot voivat sälyttää laajennetun tuottajan vastuu myös luonnollisille ja juridisille henkilöille, jotka tuovat tuotteita etäkaupan äh, kautta ja voivat valvoa tämän lain noudattamista erityisesti niin kutsuttujen vapaamatkustajien suhteen, riippumatta siitä, miten kansalliset viranomaiset muuten säätelevät tätä asiaa. Jos puhutaan sähköisistä laitteista ja akuista, pattereista, niin laissa asetetaan aivan erityisiä vastuu, asetetaan vastuita niille ö, tuotteille, jotka etämyyvät. Komissio ehdottaa minimi, ei minimalistisia, vaan minimivaatimuksia Nämä, va, näiden vaatimusten tarkoitus on parantaa äm, avoimuutta ja valvontaa ja sitä, että toimivaltaiset viranomaiset ja tuottajavastuuorganisaatiot voivat itse ä, valvoa tilanteita näiden. Että tällä tavalla saadaan lisää välineitä, jotta voidaan puuttua niihin ongelmiin, jotka liittyvät vapaamatkustajiin ä, kansainvälisessä e-kaupassa. Ja ä, tässä puhu, tämä kysymys koskee tutkii erityisesti Italian konanimisen firman toimintaa. Tämä järjestelmä to- noudattaa EU-lainsäädäntöä, jätteiden puitedirektiivejä ja pak- pakkausjätedirektiivejä, koska direktiivissä ei säädetä, ei anneta erityissääntöjä tuottajan rahoitusvastuusta tai rahoituskontribuutioista. EPR-järjestelmistä puheen ollen Tämä, tätä sovellettaisiin myös Italian konain, konain järjestelmään ja sen tulisi kattaa kaikki tuotteiden jätteiden hoitokustannukset. Ja tämän tulisi johtaa alhaisempiin kustannuksiin kansallisille ja myös sen tulisi tehostaa jätteiden, jätteiden jätehuoltoa. Jätehuolto direktiivin artiklan kahdeksan mukaan konailla olisi tietty aika, jonka puitteissa sen tulisi korjata erheensä. Ja mitä tulee rikkomusmenettelyyn, joka liittyy Italiaan, niin voimme kertoa, että Italia täyttää nyt sitoumuksensa ja se on sitoutunut uudistamaan tänä vuonna lainsäädäntöä siltä osin, kun porsanreikiä vielä on. Sure. Kiitoksia. Onkohan kollegoilla kysyttävää? Näyttää, että ei. Voimme mennä seuraavaan kysymysryppääseen. Ne liittyvät erityisiin jätevirtoihin ja operaatioihin. Anna nyt puheenvuoron komissiolle vastausta varten. Thank you, Chair, again. Um... Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee kysymykseen laittomiin romuautojen tuontiin, tämä on siis Demesmakerilta, meillä on tässä ongelma, ei ainoastaan täytäntöönpanon, vaan että meidän äh, taloutemme eivät äh, ole kyenneet äh, käyttämään kaikkia mahdollisia voimavaroja ja resursseja. Tiedän, että Florenssilla on tästä myös kysymys. Komission varhaiset arviot osoittavat, että 3,5-4,5 miljoonaa ajoneuvoa vuosittain jätetään raportoimatta rekisteriin joko rekisteröitynä tai romuajoneuvoina. Ja esimerkiksi näiden romuajoneuvojen varaosien myyntiin, niitä pidetään mm, laittomina. Ja nämä puuttuvat romuajoneuvot johtavat siihen, että ei voida käyttää kaikkia resursseja, e, kierretään ympäristölainsäädäntöä, niitä käsitellään e, tiloissa, joita ei ole hyväksytty, ja se, tämä merkitsee myös e, taloudellisia menetyksiä hallitukselle Joten mitä me teemme asialle? Jotta puutumme tähän asiaan, niin olemme vaatineet toimia monilla tasoilla ja vaadimme myös yhteistyötä kansallisten ympäristö- ja rekisteröintiviranomaisten kesken niin, että voidaan vahvistaa rekisteröinti- ja rekisteristä poistomenetelmiä. Komissio toteuttaa tällä hetkellä toimenpiteitä kesän mennessä esitämme toimenpiteitä, joilla voitaisiin vahvistaa kansallisia toimenpiteitä liittyen romuautojen laittomaan dumppaukseen ja pyrkiä löytämään ratkaisuja tähän ongelmaan. Tämän aloitteen tuloksia odotetaan ensi vuoden puolivälissä. Ensimmäinen tammikuuta 2016 lähtien on tehty uusia tarkistuksia jätteiden laivaukseen ja sen lisäksi komissio valmistelee täytäntöönpanoasetuksia liittyen jätteiden kuljetukseen ja siihen, millä tavalla identifioidaan tuotteet, joita kuljetetaan jätteenä tai jätteitä, joita kuljetetaan tuotteina komissio on julkaissut myös muutamia äh, suuntaviivoja ja ohjeita siitä, miten voitaisiin tukea jäsenvaltioita tässä. Mitä tulee sitten jätteiden polttoon Italiassa? Tämä oli Pedicinin kysymys. Hiljattain komissio on saanut kaksi kirjallista kysymystä jätteiden poltosta ja tämä on herättänyt huolenaiheita ja komissio tulee ottamaan yhteyttä Italian viranomaisiin tutkiakseen asiaa edelleen. Äh, alustavasti voin sanoa, että tarvitaan ehkä joitain polttokapasiteetin äh, lisäyksiä, mutta kuinka paljon tässä on tiettyjä huolenaiheita. Yksi, e, tällä hetkellä poltto, öö, tämä prosenttiosuus on noin 21 prosenttia vuonna 2014, joka vaikuttaa ihan hyvältä, jos ottaa koko maan huomioon. Ja sitten se, jos tätä polttokapasiteettia lisätään, niin tämä saattaa johtaa siihen, että Italia ei tule saavuttamaan vuoden 2020 kierrätystavoitteita, puhumattakaan vuoden 2025 ja 2030 tavoitteista. Ja tämä tapahtuu lähinnä Etelä-Italiassa, jossa tämä prosenttiosuus on kohtuullisen suuri. Tämän alueen pitäisi panostaa enemmän kierrätykseen kuin siihen, että jätteet vain poltetaan. Me haluaisimme välttää tällaisia tilanteita, lock-in tilanteita, jossa ollaan umpikujassa, koska haluamme välttää sitä, että ei ole tarpeeksi infrastruktuuria, jolla voitaisiin edistää kierrätystä. Kiitos. Thank you very much. Now we have a Kiitoksia kovasti. Nyt on Florensilta kysymys. Kiitos. Minä olen vuosi, vuosia ollut esittelijä romuajoneuvo mietinnössä ja me olemme vääntäneet tästä kättä komission kanssa varsinkin kysymyksestä, kenellä on viimeisin sana tästä ajoneuvosta. Onko se äh, romu vai onko se hyötyajoneuvo tai onko se ajoneuvo? Ja olemme me vältelleet tästä komission äh, lakimiesten kanssa ja sitten neuvoston kanssa, koska heti ensimmäisenä päivänä, kun tämä äh, direktiivi astui voimaan, se ei toiminut. Minä asun tai siis jos katsotaan autoja, jotka tai auto, asun auto eh, moottoritien lähellä Antwerpenista Varsovaan ja siitä eh, viedään päivittäin eh, autoja laittomasti itään. Ja kun sitten kuule, mitä kaikkea me olemme tehneet yrityksille. Me olemme sanoneet yrittäjille, että niiden täytyy luoda romutus tiloja, joiden täytyy olla yhtä puhtaita hygienisesti kuin teurastamon. No, no Selvä, näinhän on. Minun kotimaassani sadat äh, yrittäjät ovat huolehtineet siitä, että niillä on todella, ovat rakentaneet todella puhtaita äh, romutustiloja, jossa äh, on tällaiset imurit, joilla kaikki öljyt ja muut putsataan ja imetään lattioilta ja muualta. Mutta nyt sitten viedään näitä romuautoja itään. Ja minua hämmästyttää se, miten äh, rennosti komissio tähän suost suhtautuu, koska tämä on valtava ongelma. Minun kotimaassani on tuhansia yrityksiä, jotka ovat, yrittäjiä, jotka ovat äh, todella äh, pettyneitä, koska nämä säännöt eivät ole soveliaita eikä niitä sovelleta. Ja jos nyt kuulen, että komissio haluaa järjestää ennen kesää vielä tällaisen osapuolten tapaamisen, niin uskon, että ne, nämä ihmiset eivät tule, koska tämä tapahtuu viisi vuotta liian myöhään. Ihan henkilökohtaisesti, eh, kun tässä teitä kuuntelen, niin kaikki mitä te sanotte, kaikki on vanhentunutta. Koko tämä jätepolitiikka Euroopassa ei toimi hyvällä tavalla. Ja otan esiin jälleen kerran vanhan esimerkkini jos meillä ei ole edes käsitettä sille, mikä, tai siis määritettä sille, mitä on kierrätys, siihen on 607 erilaista määritelmää ympäri Eurooppaa. Ja sitten meillä on kuitenkin samat prosenttiosuudet maille, eihän se silloin voi toimia. Joten komission tilassa minä todellakin vakavasti nyt äh, miettisin työhuoneessani, niin mitä minä konkreettisesti voin tehdä. Kuka päättää esimerkiksi romuauton äh, tilasta ja onko se auto vai onko se romu. Kellä on vastuu, kellä, kuka vaikuttaa ja mihin? Meille nauretaan Euroopassa. Menkääpä tuonne rannikolle. Kuinka paljon satoja tuhansia autoja kuljetetaan sieltä laittomasti? Olen pettynyt, olen pöyristynyt. Tämä on myös suuri taloudellinen menetys. Teemme kollega Bonafedi on tehnyt erittäin hyvän mietinnön tästä. Ja koko tämä äh, kiertotalous, josta me nyt huolehdimme ja puhumme, ja sitten samanaikaisesti meillä on valtava luukku, porsaan reikä tuolla näiden romuautojen kohteen. Ja sitten komissio aikoo kesällä järjestää tällaisen osapuolten tapaamisen. Olen sanaton. Anteeksi nyt vain, mutta minä olin silloin mukana, kun tästä puhuttiin, että tämä laadittiin ja äh, riitelimme jatkuvasti komission kanssa tästä. Ei, ei, ei, te halusitte toimia liberaalisti. Ihan kuin äh, äh, tai, tai ette, ette ottaneet tiukasti. Meille muut ihmiset ympäri maailmaa nauravat, me olemme tyhmiä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kysymyksiä kollegoilta. Annan puheenvuoron vielä kertaalleen komissiolle kommentteja varten. Uh, thank you. Um... Kiitos. Olen yhtä mieltä tästä Florensin kriittisestä lähestymistavasta. Tämä on direktiivi, niin jäsenvaltiothan tässä ovat kuitenkin vastuussa täytäntöönpanosta. Meidän on pidettävä näitä tilivelvollisena siitä, että tämä pannaan täytäntöön tai ei panna ongelma toisaalta... No en sanoisi kuitenkaan, että tämä on ollut täysin menestymätön. Jos katsoo, kuinka paljon ajoneuvoista on kerätty näitä varaosia, niin mielestäni tämä on eräs korkeimmista tasoista, mitä tulee näihin tuotteisiin. Ja nimenomaan tuot tuottajien vastuu autojen tuotannossa ja siitä, että nämä osat kerätään takaisin, niin tämä näyttää toimivan melko hyvin silloin, kun se pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Tässä on jopa 90 prosentin takaisin saantiin prosentteja. Ongelma liittyy näihin kadonneisiin ajoneuvoihin tai siihen, että ei tiedetä, missä nämä ajoneuvot ovat. Luvut ovat kyllä järisyttäviä, niitä on miljoonia. Ne saatetaan laivata toisaalle, ne saatetaan purkaa Euroopan unionin sisällä. Ja silloin kun nämä autot puretaan sääntelemättömissä olosuhteissa, niin tämä luo epäreilun toimintakentän ja vääristää kilpailua, varsinkin heille, jotka noudattavat lainsäädäntöä. Ja tämä on se asia, johon meidän on jäsenvaltioiden kanssa puututtava. Varsinkin ajoneuvoa rekisteröimis- ja rekisteristä poisto viranomaisten kanssa. Tämä on se tärkein asia täytäntöön pantavaksi. Minä en sanoisi, että käytettyjen ajoneuvien äh, vienti on huono asia. Mikäli ne löytyy toinen käyttö äh, muualla, niin olkoon, niin mielestäni kysymys kuulee, mitä siinä vaiheessa tapahtuu, kun ne todellakin ovat saapuneet elinkaarensa päähän siihen, siinä vaiheessa tulisi tehdä näitä elinkaarianalyysejä. Mutta ongelma on se silloin, kun ne laivataan, ne rahdataan laittomasti, että ne katoavat kokonaan tutkasta. Niin se on osia, jotka ovat arvokkaita. Autossa on paljon arvokkaita osia, mutta autoissa on myös paljon vaarallisia osia. Siinä vaiheessa, kun ne puretaan Euroopassa sääntöjen mukaan, niin kaikki on tarkkaan määritelty. Tämä on hyvä esimerkki maailmalle. Mutta kun jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön näitä sääntöjä, niin sitten kyllä sillä on ilmenee vastuutonta käytöstä. Ensinnäkin me haluaisimme tietää ongelman mittakaavan, sen yksityiskohdat ja katsoa, missä kohde me voisimme tarjota opastusta jäsenvaltioille. Niitä olisi katsottava myös paljon tarkemmin, jotta direktiivi pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoro vielä Florensille lisäkysymystä varten. Also ein funktionierendes Eli toimiva auto, jos se myydään Itä-Eurooppaan. Siitä voi sanoa, että hyvä niin, jos se auto liikkuu, jos se on kunnossa, niin toki sen saa myydä. Sehän on kuitenkin talous, taloutta. Mutta otetaan nyt yksityiskohta. Te sanotte, että tuottajat ovat vastuussa. Minä olin mukana ja sanoin silloin, että no niin, nyt me olemme löytäneet ratkaisun. No, mutta tuottaja vastuu, miten se määritellään autojen kohdalla ja sähkörommuissa? Se on hyvin yksinkertaista. Jos on auto valmistaja, joka myy esimerkiksi starttimoottoreita ja akkuja Boschille. Ja silloin Boschin täytyy huolehtia näistä loppukustannuksista, joten loppujen lopuksi Mercedes tai Audi ei maksa penniäkään. Ja, ja kaikki nämä pienten tuotteiden valmistajat, joka tekee vaikka jousia tai mitään, joutuu maksamaan näistä loppuromutuksesta, kun taas sitten auton valmistajalle ei ole minkäännäköistä vastuuta eikä joudu maksamaan mitään. Tämä on valtava porsareikä, jolle täytyy tehdä jotain. Ja toivon, että komissio hoitaa homman. Minulla on ystävä, joka työskentelee ZF-tuotteella ja CDF joutuu maksamaan nämä auton äh, loppu, tämän tuotteen loppuromutuksen ja Audi ja Mercedes eivät maksa sitä penniikään. Eli ei sillä ole myöskään minkäännäköistä. Silloin autovalmistajalla ei ole mitään tuottajavastuuta. Ja jos heillä ei ole tuottajavastuuta, niin silloin näitä, nämä tuotteet häviävät harmaille markkinoille. Joten kysymykseni kuuluukin. Eh, E40, joka kulkee Belgiasta Saksan läpi Puolaan ja mihinkä joka paikkaan. Kuka valvoo, mitä näissä rekoissa, kuljetusrekoissa kulkee E40? Te vaikutatte nyt niin tyytyväiseltä, mutta minusta eh, tilanne ei todellakaan ole hyvä. Please, commission. Komissio, olkaa hyvä. Uh... Well, um, member states may... Niin, jäsenvaltiot saattavat ehkä ähm, suhtautua eri tavalla tuottajavastuuseen riippuen siitä, onko kyse markkinoille, siis myyjästä vai ähm, auton valmistajasta. Äh, Saksahan on suuri auton tuottajamaa, mutta kyllä jonku, jollekin täytyy sälyttää vastuu. Ei voi olla niin, että kukaan ei ole vastuussa, joten Saksan viranomaisten täytyy ö, ö, toimia, jos näin ei vielä ole. Tietysti voidaan ö, asettaa joitain kannustimia. On yksi eurooppalainen suuri valmistaja yhdessä jäsenvaltiosta, jota nyt en mainitse, jolla on aika kiintoisa järjestelmä – joka vaalii uudistamista ja kannustaa myös ostamaan takaisin näitä varaosia ja uudistaa niitä ja käyttää niitä sitten autoissa. Eli tämä on kyllä hyvä aloite käyttää hyödyksi kaikki mahdolliset varaosat. Kuka sitten tarkistaa, minkälaisia käytettyjä autoja näissä kuorma-autoissa on? No, meillähän on täällä EU-ssa sisämarkkinat, joten kyllä jäsenvaltioiden viranomaisilla on tässä vastuu, mutta kun raja ylitetään, niin silloin tulliviranomaiset ovat vastuussa. Ja siksi me pyrimmekin auttamaan tulliviranomaisia, yritämme ähm, saada nämä jätekoodit mallaamaan tullikoodien kanssa. Tietysti auto on suuri ala, auto on aika iso äh, esine, ei sitä noin vain voi viedä maasta toiseen ilman, että kukaan huomaa. Mutta me toivomme, että jos me osoitamme tulliviranomaisille, että äh, tällä tavalla voitte äh, yhdistää toisaalta autokoodit, toisaalta tullikoodit, sikäli kun epäselvyyttä on, niin siitä on varmasti apua, mutta olen yhtä mieltä siitä, että tämä on yksi alue, jossa täytäntöönpanoa täytyy tiivistää. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jos puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin voimme lopettaa tämän esityslistan käsittelyn ja voimme mennä eteenpäin seuraavaan kohtaan. Kohta 7 työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause diaklopridijäämien enimmäistasot tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla. Annan puheenvuoron heti vastalauseen esittelijälle. Silvi Kodi, saatte puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tässä vastalauseessa halutaan määritellä tiaklopridijäämien enimmäistasot. Tämä Niin no on sellaista, että Tiaklopridi on nikoti, neonikotinidien ryhmään kuuluva hyönteis, tuholasaine ja neonikotinioidien käyttö on myös kasvanut samaan aikaan kuin diaklopyöpridin käyttö. Se sai luvan 2005 ja nyt EFSA on arvioimassa, saako se luvan uudelleen. Uudestaan sen käyttö on sallittu myös kukinnan aikana ja mehiläiset altistuvat sille. Komissio nyt ehdottaa, että nelinkertaistetaan sallittu määrä diaklopridijäämiä, diaklopridijäämät hunajassa alku peräisessä luvassa ja enimmäis jämiä, kun määriteltiin, haluttiin ihmisille ja eläimille taata korkean tason elintarviketurvallisuus jäämät eläimissä on myös huomioitava ihmisistä puhumattakaan. Siksi olemme ihmeissämme komission vasta varsinkin kun näitä monia tekijöitä osoittaa, että suunnan pitäisi olla toisin toisen suuntaisesti. Useat tutkimukset ovat osoittaneet diaklopridin haitallisuuden. Se siis toimii muun muassa hormonihaittainen. Nämä mm, hunaja on erittäin hyvämaineinen aine, joten elintarvike, joten tästä syystä on ikävä, että tässä saatetaan huono valo diaklopridin suhteen. Ja lisäksi tämä on erittäin vaarallista koko Äh, hunaja-alalle. Heillä on muutenkin jo riittävästi ongelmia. Komission jäsen Androkaitis lupasi, että mikäli niiden suhteen on epäilyksiä, niin sitten olisi toimittava erittäin varovaisesti. Ja mielestäni tämä riittää jo perusteluksi sille, että vastalauseni hyväksytään. Lisäksi tätä asiaa komission uutta lähestymistapaa on todistettu äh, tavalla, joka ei ole tyydyttävä. Saksa on puoltanut uusia äh, arvoja, mutta Saksa on puolueellinen. Ja ongelmia on muun muassa se, että on tärkeää, että noudatetaan tätä olemassa olevaa sääntöä. Ja lisäksi tätä asiaa tässä lähestymistavassa on kiinnitetty huomiota ei tiaklopridin, vaan toiseen aineeseen. EFSA on kunniakkaasti nostanut esiin, että tässä ei ole riittävästi tietoja, varsinkaan mitä tulee näihin tutkimuksiin ja myös tiaklopridin vaikutusta mehiläisiin. EFSAn täytyy toimia asetuksen 546-2011 mukaan, joka katsoo, määrittelee sen, että on katsottava, mikä tietyn aineen vaikutus mehiläisiin on. Hunaja, hunaja ei voida rinnastaa, kuten tutkimuksessa tehdään, niin tässä rinnastetaan runsassokerisen kasviin, sillä tällä saattaa olla vaikutus siihen, miten nämä, näitä tulkitaan näitä tutkimuksia. Olisi tärkeää, että kiinnitetään huomiota tiakolopriditutkimuksiin ja niiden sen vaikutukseen mehiläisiin. Tiakolopridi aiheuttaa ongelmia mehiläiden, mehiläisten liikkumiseen ja aiheuttaa haittaa toukille. Lisäksi tiakloprediä löytyy, teklobradiä löytyy hunajasta. Siten ei voida hyväksyä, että nelinkertaistetaan sallittu diaklofrenimäärä hunajassa. Komissio on ilmoittanut, että diaklofredin vaikutusta eläimiin on tutkittu, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Myös EFSA on myöntänyt, että ei ole mitään tietoa siitä, miten diaklofredi vaikuttaa mehiläisiin. Tämä on kestämätön lähestymistapa. Me haluamme, että meillä on erittäin tiukka lainsäädäntö Tiakolabridi Tiaklopridin jäämiä ei saa olla hunajassa ollenkaan Yhdysvalloissa. Se on täysin kielletty. Jäämiä ei saa olla hunajassa. Mehiläisten etujärjestö on jo saanut 1500 allekirjoitusta jäseniltään. Mielestäni tässä on riittävästi perusteita, että me vastustamme komission ehdotusta. Minä pyydän, että te tuette minun vastalausetta. Me emme saa kohdata huomista ilman mehiläisiä. Kiitoksia. Busoi saa puheenvuoron. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission edustaja. Haluaisin esitellä teille ympäristövaliokunnan kollegoideni eh, päätelmät ja oman kantani, joka liittyy Kodinin eh, esitykseen. Komission ehdottamassa asetusluonnoksessa asetetaan maksimaalinen jäännösmäärä äh, diaklopridista hunajassa. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa myyntilupaa kasvinsuojeluaineille äh, myös sellaisille, joita äh, mehiläiset pölyttävät. Tiaklopridi on hyönteismyrkky, jota on käytetty vuosia. Se on hyvin laajalti tehokas, se on ollut hyödyllinen ähm, hyönteismyrkky, jota viljelijät ovat käyttäneet jo vuosia, ja se sopii koko joukkoon ähm, kasveja, kuten heviä, Ähm, hedelmiin, vihanneksiin, ähm, viljalajeihin ja niin edespäin kukkiin. Se on ehkä yksi parhaimmista äh, välineistä suojella kasveja. Äh, kemikaalit ovat erittäin tärkeitä kasvien ja satojen tu- ähm, tuottavuuden kannalta. Äh, niillä voidaan kohdennetusti estää kasvitauteja. Mehiläistä Mehiläisten äh, terveyteen taas puututaan asetuksessa 01027 2005 ja äh, ainoastaan sellaisia aineita voidaan hyväksyä, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia mehiläisiin ja näin on ollut myös diaklopridin kanssa. Tässä asetuksessa katetaan kaikki kaikki seikat, jotka liittyvät mehiläisten terveyteen ja pidetään huoli ja varmistetaan se, että mehiläisten terveys ei ole vaarassa, kun kasvinsuojeluaineita käytetään sääntöjen mukaisesti. Sen jälkeen, kun tiakloprid Ähm, otettiin markkinoille, niin sen jälkeen äh, siitä ei ole ollut haittaa ihmisille, kun sitä on käytetty asianmukaisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Saksassa aktiivista äh, ainetta ei pidetä vahingollisina äh, mehiläisille. Viranomaiset myös EFSAssa ovat huomanneet, että diakloprid on vain vähän toksinen mehiläisille. EFSA on tehnyt sellaisen päätelmän, että että MRL ähm, eli enimmäisjäämäpitoisuus 0,15 tai 0,2 mg per, ähm, siis ei, ei aseta vaaraa hunajassa. Äh, se ei äh, ylitä toksisia viitearvoja, eikä se ole kansanterveyden kannalta haitallista. Thank you very much. And now Mr. Selimovic. Selimovic on seuraava puhuja. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa sanomalla, että minä luotan täysin meidän suojajärjestelmiin ja eurooppalaisten virastojen arviointeihin. Ja haluaisin muistuttaa seuraavaa. 18. helmikuuta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi käytettäviin sen tutkimuksen hunajan äh, triaklopridimääristä. 0,15 hunajassa tämä enimmäismääräpitoisuus, se ei äh, ylitä toksik ekologisuuden viitearvoja ja sen vuoksi on todella epänäköisistä, että se aiheuttaisi kuluttajille terveysriskin. EFSAn äh, pysyvä komitea 15. huhtikuuta 2016 äänesti positiivisesti siinä, että vahvistettiin tämä maksimimäärä 0,8 äh, milligrammaksi per kilo ja 26 jäsenvaltiota äänesti tämän puolesta. Sen lisäksi Saksassa tämä aine on luokiteltu ei-harmilliseksi mehiläisille kategoria B4. Eli sillä on kaikkein korkein mehiläisten suoja-arvo, eli sitä voidaan pitää mehiläisille turvallisena tuotteena. Sen vuoksi tiaklopridi on käynyt lävitse pitkän tutkimusprosessin ja se on arvioitu Euroopan kemikaalivirastossa, elintarviketurvavirastosta, jäsenvaltioissa että komissiossa. Ja tämä prosessi varmistaa sen, että se on ainoa kasvisuojeluaine, joka on ihmisille turvallinen, jos sitä käytetään määräysten mukaisesti, ohjeiden mukaisesti. Sen vuoksi tämän päätöslauselman perusteet ovat minulle epäselvät ja minä uskon, että tämä päätöslauselman esitys pitäisi hylätä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksi. Sitten eh, edustaja Florence. Um niin, eh, huolimme naisista eh, koskee myös minua. Mutta tässä nyt oikeastaan katsotaan sinne, missä diaklopiideja käytetään. Minä ihan henkilökohtaisesti sanoisin, minä viljelen rapsia ja rapsin siemen on todella pieni ja neonikotiineja on tässä suojeluaineessa. Neonikotiini on siis tässä käytetty ja minä olen eri mieltä edellisen puhujan kanssa kysymys on tällaisesta pysyvästä hyönteiskäsittelystä elokuun puolesta välistä toukokuun puoleen väliin. Kymmenen vuoden ajan olemme suihkuttaneet tätä myrkkyä ja kaikki hyönteiset kuolivat kolmeksi päiväksi ja sitten ne tulivat takaisin. Nyt meillä on tällainen pysyvä hyönteismyrkkykäsittely kuukausien ajan ja tulkaapa käymään minun maatilallani. Rapsi, ää, äh, rapsipelloilla on hiljaista. Siellä ei ole ei kuulu mitään. Ei ole hyönteisiä, ei ole mehiläisiä, ei ole mitään ö, äh, maapinnalla eläviä ö, äh, hyönteisiä tai eläimiä. Kaikki ovat kuolleet. Eli tämä aine on paholaiselta. Ei, eh, no en tiedä, onko se toksista meille, mutta ainakin se on toksista kaikille pieneliöille, jotka sen lentelevät. Ja meillä ei esimerkiksi ole enää nää, ää, näitä maan... Eli meillä ei ole enää äh, mattoja eikä mitään muuta. Ja kaikki eläimet lähtevät sieltä, äh, esimerkiksi myös linnut äh, joutuvat lähtevään, koska siellä ei ole mitään syötävää enää. Siellä on kuoleman hiljaista pelloilla. Ja me olemme nyt muutaman vuoden yksityisesti vapaaehtoisesti luopuneet tästä aineesta. Ja minusta kaikkien kollegoiden pitäisi miettiä, tarvitsevatko ne tätä ainetta rapsipelloilla ja sokerijuurikaspelloilla. Ja varsinkin loppukesästä eivät ne kasvit enää suojelua tarvitse edes suuri yritys, joka alkaa b minun vaalipiirissäni. Ajatelkaapa näitä aineita, jotka koko ajan vaikuttavat kuukausia. Ne pitää saada pois käytöstä. Meidän täytyy positiivisella tavalla pakottaa teollisuudet tekemään tuotteita, eh, luovan tuotteita, jotka eivät mene vesistöihin ja jotka eivät aiheuta tällaista globaalia kuukausien mittaista tuhoa. Minulle nämä neonikotiinit ovat jo neljä viisi vuotta olleet kiellettyjä. Eivätkä ne ole minun peltojani, eikä se ole minun peltojani tuhonnut. Joten minun puolestani kielletään koko sonta. Uh, no. no niin, onko kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Jos ei, niin annan puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä, edustaja, herra Fluen. Morning, thank you, Chair. Huomenta. Kiitos puheenjohtaja. Let me first... Diaglopridi. No, aluksi minun on sanottava, että mikä on ero kasvinsuojeluiden hyväksymisen ja sitten tämän MRL-tason välillä. Nyt puhumme tästä MRL-tason määrittelemisestä. Tiaklopridi ja neonikotinoidit ovat hyväksytty kasvinsuojelulistalle vuonna 2005. Tämä umpeutuu tämä lupa huhtikuussa 2017. Se hyväksyttiin ilman rajoituksia tai heitä Jäsenvaltioiden tulisi tämän luvan perusteella hyväksyä kasvinsuojeluaineet, jotka käyttävät näitä, jotka sisältävät näitä aineita. Niiden ei pidä asettaa tiettyä uhkaa myöskään mehiläisille. Niitä voidaan siis käyttää kaikkiin päivän ja vuoden aikoihin. MRL-taso on määriteltävä jäsenvaltiotasolla ja EFSAn toimesta. Minä haluaisin myös muistuttaa, että me olemme rajoittaneet kolmennen neonikotinoidin käyttöä vuonna 2013. Meillä oli tieteellistä Näyttää siitä, että nämä kolme ainetta olivat haitallisia mehiläisille. Tässä vaiheessa tiaklopridi oli jo markkinoilla, mutta komissio päätti EFSAn suosituksesta, että tiaklopridi ja muut vähemmän voimakkaat neonikotinoidit pysyisivät luvallisena. 2017 Tiaklopridin lupa umpeutuu. Tämä luvan uusimisprosessi on paraikaa käynnissä. EPSAN ja sitä lupaa hakevan jäsenvaltion toimesta. Ja nyt haluaisin puhua näistä hormonihaittatekijöistä. Ekan riskiluokittelussa on myös nämä määräaikaiset kriteerit, ne tullaan myös arvioimaan. Arrogaitis äh, on kirjoittanut EFSA ekalle ja esivaltiolle, että arvioidaan ne aineet, jotka saattavat olla hormonaalisia haittatekijöitä, niin on tärkeää, että nämä arvioidaan siinä vaiheessa, kun näitä riskitekijöitä arvioidaan. Tämä työ siis jatkuu ja ensi vuoden huhtikuussa tämä olemassa oleva lupa umpeutuu. Mitä tulee näihin mrn raja arvoihin Näiden tavoitteena on suojella kuluttajia, kun he syövät kasviperäisiä tai eläinperäisiä tuotteita, joissa saattaa olla pitoisuuksia tietyissä aineissa, jotka jota olisi tullut, jota näissä selvissä olisi. Ja mm, lisäksi ei ole mitään sääntö olemassa, että mehiläisten kohdalla pitäisi noudattaa näitä MRL-sääntöjä, enimmäisiä jäämäpitoisuuksia. 0,05 milligrammaa per kilo on tämä raja-arvo tiaklopridille. Ja sen valtiot, jotka halusivat hunajalle tämän äh, MRL-arvon, niin he eivät välittäneet mitään tietoja. Joten tämä rajattiin tämä arvo tähän 0,05 milligrammaan. Se ei johtunut turvallisuussyistä. Mikäli tämä taso olisi pidetty jäsenvaltiot äh, eivät olisi kyenneet noudattamaan näitä arvoja ja tuotteita ei voisi käyttää, koska tämä pitoisuus ylittyisi. Jäsenvaltiot siis lähestyivät komissiota ennen kaikkea Saksa, mutta myös muut jäsenvaltiot, joilla on melko hyvä maine, mitä tulee mehiläisten terveyteen, niin pyydettiin, että nostettaisiin tätä raja-arvoa. Saksa ilmoitti, välitti tietoja, EFSA arvioi nämä tiedot, ja sitten ehdotettiin, että tämä raja-arvo olisi enimmäis Jäämäpitoisuus olisi 0,2 milligrammaa per kilo. Mehiläisten hoitoyhdistykset halusivat myös löytää ratkaisun tähän ongelmaan. Kun arviointiin enimmäisjäämäpitoisuusasiaa, niin EFSA katsoo aina sitä, kuinka miten haavoittuvat ryhmät altistuvat tälle aineelle ja tähän on siis kiinnitetty huomiota. Kuitenkin enimmäisjäämäpitoisuusarvioissa ei kiinnitetä huomiota suorin tai epäsuorin vaikutuksiin mehiläisiin. Tämä ei ole lainsäädännön tavoite, vaan tämä asia käsitellään asetuksessa 1107. suuri osa jäsenvaltiosta tuki tätä mm, komission lähestymistapaa. Ainoastaan kaksi jäsenvaltiota äänesti tyhjää. Ja me olemme sitä mieltä, että tässä luonnoksessa me emme ole ylittäneet täytäntöönpanon valtuuksia, me vaan tämä on täytäntöön meidän lainsäädännön soveltamisalan mukaisesti, joka koskee sitä, että komissio määrittelee nämä enimmäisjäämäpitoisuudet mutta myös asetuksen 1107 mukaan, joka koskee kasvinsuojeluaineiden markkinoille pääsyä. Kiitos. If, uh, no other question, we... Kiitos. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin voimme päättää tämän kohdan. Kiitokset esittäjä Godille. äänestys on tänään iltapäivällä ja täysiistunnossa, mikäli tänään se hyväksytään, se käsitellään heinäkuussa. Ja nyt sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit. Puhumme komission ehdotuksesta vaiheesta neljä päästökauppajärjestelmässä Meillä on mietintö luonnos esittelijältä ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijä Duncanille, niin, että hän voisi selittää ehdotuksiansa ja sitten keskustelemme kollegoiden kesken. Herra Duncan, teillä on puheenvuoro. Chairman, thank you very much indeed. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Haluaisin aloittaa lyhyesti kommentoimalla siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu kuluvalla viikolla. Nostaisin kaksi asiaa esille. Mikäli yhdistynyt kuningaskunta todellakin äänestää sen puolesta, että mm, se eroaa Euroopan unionista, niin siinä vaiheessa minä luovun tästä esittelijän tehtävästä. Varmasti te ymmärrätte tämän. Minä toivon, että tämä asia pääsee asianmukaisesti eteenpäin. Lisäksi olisi hyvä, että uusi esittelijä ei esitellä minun asiakirjaan, vaikka tässä vaiheessa minä epän, että uusi esittelijä kuitenkin jatkaisi samoilla linjoilla. On aina vaikea esitellä tästä asiasta varsinkin kun ne puhuu Saksaa, mutta no, palaan tähän äänestysasiaan. Minä en usko, että me äänestämme eron puolesta, mutta tämä tulee olemaan hyvin erittäin äh, tiukka äänestystulos, mutta asiat tulevat varmasti muuttumaan. Olen pahoillani, että energia-asiat eivät ole riittävästi Euroopan unionin keskiössä. Minä olen lobannut vaikkapa Pohjanmeren oman sähköverkon puolesta, mutta nämä asiat eivät ole edenneet ja olen siitä pettynyt. No, minä siirryn käsittelemään tätä mietintöä. Tämä mietintö on pyrkimys siihen, että voitaisiin varmistaa se, että edennetään kohti Pariisin tavoitteita. Pariisi muutti maailman Pariisin kokous minä olen erittäin tyytyväinen. En odottanut, että me saavutamme tämän puolentoista asteen rajan, mutta tämä kuitenkin saavutettiin. Nyt haasteena on se, että tunnustetaan se, mikä on tämä suurempi kokonaiskuva. Me emme voi ratkaista sitä päästökauppajärjestelmällä ja meidän on myönnettävä, että 2030 tavoitteet on muutettava. Me emme voi asettaa liikaa odotuksia yhteen järjestelmään, joka ratkaisisi kaikki ongelmat, koska se ei pysty kaikki ongelmia ratkaisemaan. Tässä mietinnössä on tiettyjä asioita, jotka eivät ole olleet suosittuja, ja jotkut aset taas ovat saaneet laajemman tuen. Varmastikin tarkistuksia tullaan esittämään. 5, 6, minä epäilisin, no minun tiimi epäilee, että niitä tulee enemmän. Nyt tässä salissa, tässä valiokunnassa on mahdollista käsitellä tätä seikkaperäisesti ja katsoa, miten me etenemme. Minä sanoisin, että olen pyrkinyt toimimaan rehellisesti. Siksi tässä ei ole tätä lineaarista lähestymistapaa, vähentämistapaa mitenkään epäreellisesti esitetty mikäli tämä valiokunta on eri mieltä, niin olen valmis harkitsemaan uudestaan tätä LRF-asiaa. Minä haluan puhua nyt hieman vielä mietinnöstä. Tässä on tällainen järjestelmä Ensimmäinen liittyy siihen, että LRF on alennettava 2 prosentin. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä päästöoikeuksia on siirrettävä. Haasteena on se, että 700 yksi, miljoonaa yksikköä päästöoikeuksia olisi poistettava välittömästi. Meidän on löydettävä tapa poistaa ylimääräistä, ylimääräisiä päästöoikeuksia. Ilman tätä niin me luomme sellaisen järjestelmän, jolloin näitä oikeuksia on markkinoilla liikaa. Ilmastotoimet Euroopan unionin markkinoilla ovat olleet onnistuneita ja päästöjä on saatu vähennettyä. Ja siinä vaiheessa, kun tunnistamme, kuinka menestyksekäitä me olemme olleet, niin on ymmärrettävä, että mm, on suuri, suuri määrä näiden päästöoikeuksien ylijäämään. Ja ennen kuin näistä päästään eroon, niin tässä ei päästä eteenpäin. Meidän on tuettava MSR, sillä minä uskon, että näitä tulee olemaan edelleen liikaa, näitä päästöoikeuksia. Tähän ei ole vielä puututtu riittävällä tavalla. Siksi minä pyrinkin tässä mietinnössä vetämään Euroopan unionin siihen, että tähän löydetään ratkaisu. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat erittäin kunnianhimoisia vähähiilisyyden suhteen, jotkut eivät sille mahda mitään. Minä haluaisin, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus vetää pois päästöoikeuksia markkinoilta. Jos katsoo vähähiilistämisagendaa yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin Yhdessä kuningaskunnassa halutaan hiilineutraali sähköntuotanto. Minä haluaisin, että päästöoikeuksia ajetaan alas. Minä olen sitä mieltä, että mikäli halutaan saavuttaa Pariisin päästötavoitteet, niin kaikkien jäsenvaltioiden sitoutetaan siihen, että päästöoikeuksia vähennetään on elettävä Pariisin sopimuksen mukaiseksi. Olisikin tärkeää, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus vetää pois markkinoilta päästöoikeuksia siten, että voidaan vähentää tätä voidaan poistaa markkinoilta näitä ylenpalttisia kiintiöitä. Yhdistyneen kuningan YK on väliarviointi on erittäin tärkeää. Siinä on katsottava ei ainoastaan päästökauppajärjestelmää, mutta vain koko ilmastopolitiikkaa. Mitä nopeammin me voimme tehdä arvioinnin siitä, missä mennään, niin sitten me emme aloita matkaa vuonna 2023, vaan me päätämme tarinan. Se, että me aloitamme vuonna 2020, niin vie meidät kohti vuotta 2030 ja niitä tavoitteita, niin se ei pidä paikkaansa. Meidän on tässä vaiheessa arvioitava, missä mennään – meidän on katsettava, mitkä ovat etenemissuunnitelmat YK puitteissa. Tämä tekisi suuren eron parempaan päin. Minä tulen hyväksymään kaikki tarkistukset, jotka, ehdot, jotka koetaan järkeviksi. Minä en voi täyttää omia tavoitteitani niin tämän mietinnön avulla, vaan minä tarvitsen varjoesittelyiden tuen, joten minä pyrin viemään mietinnön eteenpäin siten, että se pitäisi saada kompromisseja. Minä uskon, että tämä asia etenee mietinnön avulla. Minä uskon, että tämä on järkevä, tämä saa aikaan merkittävän muutoksen liittyvän, liittyen päästöihin, ja tämä todellakin on tarpeen. Me, mikäli me etenemme LRFn kanssa suunnitellusti, niin me emme pääse tavoitteeseen. Minä haluan, että me pääsemme tavoitteeseen. Me hyväksymme tämän tavoitteen Pariisissa. Minua ei kiinnosta, miten se saavutetaan, mutta se on saavutettava. Nyt meidän tulee ainoastaan löytää oikea reitti saavuttaa tämä tavoite. Tämä, minä voin matkustaa Skotlannista Strasbourgin useita eri reittejä pitkin, mutta matkustamme sinne joka kuukausi. Tiedämme, mihin me olemme menossa. Meidän on katsottava, mitkä ovat parhaat. Meidän on löydettävä tämä paras reitti. On muita asioita, jotka minä haluaisin vielä nostaa esille, jotka ovat maininnan arvoisia. Innovaatiorahasto tulee olemaan kriittisen tärkeässä roolissa sen suhteen, että löydämme tien eteenpäin. Siksi minä haluaisinkin, että innovaatiorahasto saa enemmän pelimerkkejä. Se on, innovaatiot ovat tie eteenpäin. Mielestäni teollisuuden tulisi innovaatio joka tapauksessa. Sen ei tulisi tarvita innovaatiorahastoa avakseen. Innovaatiot ovat tarpeen ja joskus innovaatiot vaativat varoja, jotta ne saavat lisää tulta purjeisiin. Siksi tämä voi olla avuksi. Me emme halua, että yritykset äh, saavat äh, äh, vetävät tästä liikaa voittoja on tärkeää, että me toimimme oikea-aikaisesti, emmekä välttämättä historiallisesti. Olisi hyvä, että tämä pien, pienen päästäjän raja-arvo nostettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että erittäin suuri määrä työnantajia eivät kuuluisi enää tähän, tätä kuuluisivat nykyään tähän, niin tämä vähentäisi erittäin paljon hallinnollista taakkaa. Ei tässä haluta rokottaa kouluja, sairaaloita, armeijan tukikohtia ja se, että ne ovat mukana ja heitä vedetään suurempina päästään kuin mitä ne ovat, niin se ei ole mitenkään millään tavalla järkevää. Tämä mahdollistaisi siis sen, että me voisimme tehokkaammin kansallisella lähestymistavalla puuttua näihin päästöihin. Tämä tekisi sen, että tämä olisi vähemmän byrokraattinen, tehokkaampi järjestelmä. Vielä viimeinen asia, ja tämä on tämä kolmiosainen lähestymistapa. Minun hallitukseni halusi tämän tyyppisen lähestymistavan, mutta he eivät halunneet tätä minun lähestymistapaa. Mielestäni yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttia on hyvä joskus hieman koetella. Minä mielestäni löysin paremman lähestymistavan. Minulla on tällainen kolmikantainen lähestymistapa. Tässä on tämä ö, ylisektorinen eh, lähestymistapa. Ja se on hieman tällainen raskas ja suurille, suurille eh, päästäjille tämä on ikävä. Mutta mielestäni ympäristöystävällisiä toimijoita ei pitäisi rangaista. Mielestäni tämä lähestymistapani toimii. Ja on tunnustettava se, että ylisektorinen korjaustekijä on seurattava huomioon, ja mikäli tämä otetaan huomioon, niin sitten nämä voitaisiin avata nämä päästöhuutokaupat uudestaan. Minä en nyt puhu pidempään. Minä toki voisin puhua vaikka kuinka pitkään. Minulla on paljon muistiinpanoja ja päät ajatuksia. Minä haluan kiittää varjoesittelijöitä. He ovat toimineet erittäin va- hyvällä tavalla avoimesti ja ovat olleet myös kompromissihakuisia. Minä en usko, että on ainuttakaan, joka pöydän ympärillä istui, joka ei hyväksynyt sitä, että Pariisin tavoitteet ovat se kohde, jota päin me olemme menossa. Nyt meidän on vain löydettävä oikea reitti, jotta pääsemme päämäärään. Se onnistuu kompromissin ja konsensuksen avulla, ja minä uskon, että näin toimien me todellakin voimme päästä päämäärään. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varjoesittelijät. Odotan innolla näitä jännittäviä tulevia hetkiä. Thank you very much, Mr. Dan. Kiitoksia kovasti, edustaja Duncan. Ennen kuin aloitamme tavanomaisen kierroksemme, niin haluaisin esittää muutamia kommentteja. Viittaan teidän alustavaan ilmoitukseen tai lausumaan siitä, että nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, mutta me olemme Envi-valiokuntana varmoja siitä, että te pohditte myös, te olette myös jatkossakin meidän esittelijämme ETS-asioissa eh, e ja me haluamme tietysti eh, yhtenä rentamana jatkaa tätä työtä, jonka sinä olet aloittanut. Ja nyt voimme aloittaa tämän tavanomaisen kierroksemme ensin EPPn edustaja Iivo. Kiitos Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Lehdistö esitti minulle eilen kysymyksen siitä, mitä tapahtuu tai mitä tapahtuisi, jos tapahtuu jotain sellaista, mitä emme halua, haluaisi tapahtuvan. No, me kuitenkin, no me ainakin laskimme sen varan, että Duncan pysyy esittelijänä ja olemme aika optimistisia tämän asian suhteen. Ian on tehnyt erinomaista työtä, hän on avoin ehdotuksilla, hänen mietintönsä on erinomainen pohja neuvotteluiden aloittamiselle ja me tuemme useita esittämiäsi ehdotuksia. Suhtaudumme perin optimistisesti siihen, että 23. päivän jälkeenkin olet täällä vielä. Energiaunionista yksi huomio, jos sallitte, puheenjohtaja. Minä olen ehkä hiukan optimistisempi mahdollisuuksista Puheen, varapuheenjohtaja Cheskovic varmasti ymmärtää sen, että energiaunioni on tärkeä tavoite ja myös on tärkeää se, että UK tulee olemaan energiaunionin unionin sydämessä. Suhtaudun tähän myönteisesti. Tämän sanottua, niin puheenjohtaja, aika monia myönteisiä kehityskulkuja tässä Duncanin mietinnössä on. Viittaatte Pariisiin ihan järkevää. On tärkeää, että kansainvälisiä velvoitteita kunnioitetaan ja pitäydymme tässä miinus 40 prosentin tavoitteessa vuoteen 2030 mennessä. No tämän sanottuani niin totean, että ihan viittasi myös niin sanottuun kahtiajakoon huutokaupan, siis lupien huutokaupan ja toisaalta ilmaisjaon välillä Äh, me olemme aika tyytyväisiä siihen, että tätä ovea et sulje, että et vieroksu äh, tätä keskustelua, koska me tulemme esittämään tarkistuksen äh, keskusteluiden aloittamiseksi tästä jaka, ja, jaosta, ilmaisjaon ja huutokaupan välillä. On selvää, että voimalasektori ja elinkeinoelämä, ähm, niillä on erilaisia valmiuksia ja Tällä tavalla tämä saattaisi olla yksi keino vastata kysymykseen. Sinä itse et ole kauheasti keskittynyt tähän, mutta et varmaan ole eri mieltä siitä, että keskittyisimme myös ei-ets puoleen. Se ei liity tähän lainsäädäntöehdotukseen, mutta tietyllä tavalla kuitenkin liittyy. Erityisesti rakennus- ja liikennesektoreilla, kestävän liikenteen sektorilla myös ei-ets puolta tarvitaan ja se antaa myös itse päästökauppapuolelle, ETS-puolelle jonkin verran pelivaraa. Miten tämä juridisesti toteutetaan, se ei ole vielä selvä asia, mutta kyllä tästä täytyy puhua ja aiemme sitten tarkistuksen ilmailuun liittyen, jotta saamme kuilun ilmailusektorin ja muiden ETS-sektoreiden välillä kavennettua. Sitten sitten hiilivuoto, kerrast, porrastaminen, siitä on keskusteltu teidän kanssanne ja sidosryhmien kanssa viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana teidän äh, ehdotuksenne tämä porrastus, lähestymistapa kyllä kiehtoo meitä. Mekin äh, olisimme valmiit sitä pohtimaan. Ja kun olemme analysoineet tätä porrastusjärjestelmää ja nähneet, minkälaisia mutkia siinä on ja mitä sivuvaikutuksia sillä saattaisi olla, niin olemmekin palanneet komission ehdotukseen. No, teidän täytyy sitten löytää jonkinlainen kultainen keskitie tässä asiassa. Me tulemme ehdottamaan äh, tätä binääristä kaksinapaista lähestymistapaa. Se on komission ehdotuksen mukainen, mutta katsotaan, mitä tulevina viikkoina tapahtuu. Viittasitte benchmarkingiin, vertailuun, sehän on prosessin avainelementti. Viittasit myös reaaliaikaan eikä historiaan. Se, siinä tulee kiteytyksi koko asian ydin. Me aiomme esittää tarkistuksen, joka liittyy benchmark ja todelliseen performanssiin, todelliseen suoritukseen. No joka tapauksessa tämä on ihan aika lähellä jo sinun omaa näkemystäsi. Et tainnut viittata epäsuoriin kustannuksiin. Nekin ovat tärkeä elementti tässä asiassa. Me tulemme esittämään tarkistuksen, joka koskee tätä elementtiä. Ehdottamme eh, sitä, että osa huutokauppaosuudesta varataan EU-tasolla ja korvaver- korvamerkitään ää, eh, tiettyyn, eh, niin että niillä, niillä, sillä kustannetaan tietty osa epäsuorista kustannuksista. Eli haluamme tähän suuntaan jossain määrin mennä, jotta saadaan tasainen pelikenttä. Sitten innovaatioiden rahoitus on erittäin tärkeää. Olemme yhtä mieltä tästä asiasta. Vielä yksi elementti, hyvä puheenjohtaja ja esittelijä. Meidän täytyy oppia aiemmasta. Meillä on ehkä liikaa sääntöjä, yksityiskohtaisia kriteereitä. Ehkä tässä kohtaa voidaan vähän höllätä koska saattaa käydä niin, että kohta ei ole enää rahaa jäljellä. Sitten pienet päästöt, niistä pitää vielä keskustella. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä puheenjohtaja, se on ETSin päästökaupan äm, yhteensopiminen muihin politiikkoihin, muun muassa polttoainepolitiikkaan, uusiutuvien polttoaineiden käyttöön ja niin edespäin. Tätäkin yhteispeliä täytyy tarkastella. Jotkut äh, väittävät, että tässä tehdään päällekkäistä työtä, mutta ei, näin ei ole. Tässä ei ole kyse päällekkäisyydestä, vaan yhteenliittymisestä, eli energiatehokkuus ja uudistetut, uudistuvat energialähteet ja kaikki nämä asiat on otettava huomioon samalla, kun puhutaan päästökauppa-asioista. Kiitos. Ja lykkyä pyttyy. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Klote. Kiitos. Niin, äänestyksen lopputulos näyttää, mikä nimi mietinnössä jatkossa seisoo ja toivoisin, että se on Ian Duncan. Mutta elämä on tällaista. Valinnoista on kysymys. Minusta ilmastonsuojelu on meidän yhteinen asiamme ja sen vuoksi toivon, että yhdistynyt kuningaskunnat olisi siinä mukana, mutta katsotaan nyt mitä tapahtuu. Täytyy sanoa, että eurooppalainen päästökauppajärjestelmä on se ydin, ydin äh, kaikista äh, välineistä, jolla me saavutamme ilmastotavoitteemme. Noin vuosi sitten me käynnistimme tämän työn ja minä itse kanssa tein kaikkeni, että komissio tekisi ehdotuksensa jo ennen kesätaukoa. Näin komissio teki komission jäsen Kanjete, mutta myös Sefcovic. Nyt meillä on mietintö Ian Duncanilta. Ja nyt on sitten aika lähteä työskentelemään tämän parissa. Minä edustan äh, Gutelandia, meidän varjoesittelijäämme. Hän ei ikävä kyllä voi olla paikalla tänään. Mitä mietintöön itse tulee, meidän ryhmämme suurelta osin olisi kuitenkin toivonut eh, hieman enemmän kunnianhimoa paikoitellen. Tässä on vielä hieman tilaa ylöspäin. Ja päästökauppajärjestelmä me olemme usein yrittäneet toimia tässä mahdollisimman avoimesti. Backloading esimerkiksi siitä minä olen saanut paljon harmaita hiuksia, mutta myös tämä eh, markkinavakausvaranto ja No, meillä on tässä mahdollisuus kuitenkin nyt eh, korjata vielä asioita. Mutta kuten sanottu, tässä on hieman liikkumavaraa ylöspäin. Eh, tämä mietintö esiteltiin ennen COP21 konferenssia ja meillähän oli sopimus. En usko, että kovin monikaan uskoi siihen, että me olisimme saaneet mitään Pariisissa aikaiseksi, mutta meillä on nyt ilmastosopimus ja meidän täytyy huomioida tämä kaikki myös tässä päästökauppajärjestelmässä. Seuraavat sisältöasiat ovat meidän ryhmällemme tärkeitä. Ensinnäkin se, millä tavalla me saavutamme tavoitteemme, eli maan lämpötilan pitäminen alle yhdessä ja puolessa asteessa vuoteen 2050 on tärkeää, että 80-90 prosenttisesti on kyetty vähentämään päästöjä verrattuna vuoden 90 päästöihin. Jota kutellaan meidän varjoesittelijämme, hänelle on tärkeää, yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Hän tulee tekemään tästä tarkistuksia, eli tämä liittyen ilmastotavoitteiden äh, kunnianhimotasoon ja myös siihen, että äh, tilanne olisi vakaa ja ennalta nähtävissä myös teollisuudelle. Meillä täytyy olla tässä järkevä tasapaino. Ja tämän järjestelmän suurin ongelma on se, että meillä on liikaa näitä sertifikaatteja markkinoilla. Ja kaikki eivät tiedä, kuinka niiden kanssa toimitaan. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että kilpailukyky säilyy Euroopan teollisuudella ja että emme tässä heitä lasta pesuveden mukana ulos. Alkujaksona äh, me halusimme välttää näitä äh, ansiottoman tulon voittoja, mutta oli miten oli, niin meidän täytyy pyrkiä helpottamaan siirtymistä hiilittömään talouteen niillä alueilla ja sektoreilla, jotka tarvitsevat apua. Koska meidän täytyy auttaa näitä ihmisiä. Sosiaalidemokraattiselle ryhmälle kaikkein tärkeintä on tämä taso, johon pitää vuositasolla sopeutua. Eli tavoitteet. Komission tavoite on 2,2. Me haluaisimme 2,4. Meidän ei tule tässä luoda mitään uutta säästöpossua, joka on täynnä sertifikaatteja. Eli näitä täytyisi siirtää markkinavakausvarantoon ja että ei saa jakaa liikaa sertifikaatteja. Sitten hiilivuoto, me haluaisimme, että se rajattaisiin 43 prosenttiin. Nyt se on 57 prosenttia näissä huutokaupoissa. Me voimme hyväksyä tämän, mutta haluaisimme, ja painotan tätä vielä, että tämä tällainen ilmaisjako olisi äh, poikkeus. Meille on tärkeää, että tässä lisenssien jaossa saataisiin äh, enemmän joustavuutta ja että tässä olisi mahdollisimman suuri kynnys käyttää korjauskerrointa. Komission ehdotuksessa määritellään benchmarkit 10 minuuttiin, 10 prosenttiin parhaiten toimivilla aloilla. Ja tällä tavalla yritykset ja sektorit voivat irrottautua toisistaan toimiensa mukaan, ja tämä olisi oikeudenmukaisia oikeudenmukaisempaa. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta toimisimme hieman eri tavalla, että voisimme varmistaa sen, että ei tule uusia porsaanreikiä. Ja tämä tavoitteellinen lähestymistapa komission vaikutusten arvioinnin jälkeen on ihan hyvä. Ian Duncan on tässä käyttänyt ranskalaisten ja brittien mallia ja SNDssä me olimme sitä mieltä, että komission mallissa on suurempi etu, koska siinä voimme katsoa, mitä seurauksia tulee, eikä jouduta siihen vaaraan, että nämä tavalliset syylliset tulevat jälleen sanomaan, että täytyy tehdä uudelleen vaikutusten arviointia ja sitä ennen ei voi tehdä yhtään mitään. Sitten tämä kahteen jaettu malli, komission ehdotus, jossa teollisuudella on 100 tai 30 prosenttia miestä tämä voisi olla jo 100, 80, 50 ja nolla. Mitään tällaisia ilmaisjakoja ei pitäisi antaa sektoreille, jossa ei ole hoidettu hiilivuotoa kuntoon. Mutta erittäin tärkeää on, että joka toinen vuosi eikä joka viides vuosi saamme ajantasaiset tiedot tilanteesta. Ja tärkeää on myös, että suojelemme kymmentä parasta toimijaa ja annamme heille uusia kannustimia. Ja ensimmäisessä keskustelussa mietimme tätä ää, lentoliikenteen puhumme lentoliikenteestä ja sen mukaan ottamisesta. Lentoteollisuudelle tulee tästä suuria kustannuksia toki, ja meistä, meidän täytyisi tässä toimia ö, tavoitteellisemmin ja kompensoida lisäkustannuksia, jotta voidaan välttää kilpailun väärymistä jäsenvaltioiden kesken. Nyt sitten näistä rahastoista. Innovaatiorahasto. Sitä pitäisi lisätä, siitä tästä lisää rahaa, koska se auttaa hiilitöntä teollisuutta. Mutta sen lisäksi pitäisi olla selkeät kriteerit projekteille. Yhtäältä me haluaisimme myös tällaisen uuden aikaistamisrahaston, jossa pitäisi varmistaa, että ne rahat, joita siellä käytetään, että niitä käytetään Euroopan investointipankin kriteerien mukaisesti. Ja me haluamme tähän selkeää avoimuutta, eikä niin, että käynnistetään asioita, joista sitten jälkeenpäin kysytään, että Tämä piti olla nyt uuden aikaistamista, mutta se on tehty ilman mitään EIPn kriteereitä. Tärkeää on myös tällainen siirtymäkauden rahasto. Ja tähän haluaisimme ottaa nimenomaan mukaan ne sektorit, jossa on sosiaalinen ulottuvuus. Ja tähän pitäisi myös, tämä pitäisi toimia yhdessä sosiaalirahaston ja rakennerahaston kanssa ja auttaa siellä, jossa ihmiset tämän muutoksen vuoksi, tämän vähähiilisen muutoksen vuoksi jäävät työttömyksi. Ja sitten vielä lopuksi kaksi huolenaihetta, josta me aina puhumme, josta puhuttiin myös kauhean hartaasti ilmastokonferenssissa – Ensinnäkin meri, liikenne ja ilmaliikenne. Molemmat sektorit pitäisi hoitaa kansainvälisellä tasolla. Mutta me tiedämme, että edistys on, ei, ei aina ole helppoa ja me haluamme, että tämä asia hoidetaan kansainvälisellä tasolla. Ja jos näin ei tapahdu, niin silloin molemmille sektoreille täytyy miettiä, millä tavalla me voimme ottaa ne mukaan tähän työhön. Koska no, pieni osa eh, päästöistä tulee sieltä 8 prosenttia, mutta niiden osuus on kasvamassa hyvin voimakkaasti. Joten eh, jos me emme saa kansainvälisiä sääntöjä, niin sitten meidän täytyy miettiä, miten tämä sitten hoidetaan. Tässäpä tämä minun osaltani meidän varjoesittelijän nimissä, Jotte Gutelandin nimissä. Thank you. Kiitoksia kovasti. Nyt kuulemme, mitä Alden... Alden varjoesittelijä ei ole, Kuen varjoesittelijä ei ole. Mutta Tornado, olkaa hyvä. monsieur Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Duncanille tästä pitkästä ja vaikeasta työstä. Olen kiitollinen, että me kuulimme erittäin paljon talousteollisuus ja kansalaisjärjestöjen edustajia olen pitkälti sama, samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta haluan keskittyä niihin asioihin, joiden suhteen en ole yhtä mieltä. Eh, hiilipäästöt ja tämä portaittainen lähestymistapa on yksi niistä. Mikäli suuret viejät ja saastuttajat ovat mukana tässä etusijaisuusjärjestelyssä pk-yritysten kanssa, jotka tuottavat suurta lisäarvoa itselleen, niin tämä vääristää kilpailun – ja tämä on sellainen lähestymistapa, jota me emme voi hyväksyä. Ilmastotavoitteet eivät saa tuhota teollisuutta ja komission lähestymistapa, kuten tämä etappin kohtainen lähestymistapa, olisi todellinen pallojalassa. Minä olen sitä mieltä, että tavoitteet ja ilmastovaatimukset koskevat koko taloutta. Kaikki tulevat olemaan tässä mukana. 1.4 D, B ja D kohdissa, niin puhutaan energiapolitiikasta ja ilmastopolitiikasta, mutta on erittäin tärkeää, että tämä koordinaatio ulotetaan myös liikenteeseen, jossa, joka on EUn toimivaltaan kuuluva asia. Lisäksi nämä ilmaiset päästöt, niin tämän asia, joka tulisi ulottaa koskemaan suurempaa osaa toimijoita – koko tässä prosessissa siten, että mm, kaikki eri teollisuudenat kuuluvat tähän. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt Liise saa puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset Ian Duncanille Pyydän anteeksi, että tulin hieman liian myöhään. En arvannut, että tämä asiat edistyvät tällä niin nopeasti. Harmi tietenkin, että muiden ryhmien varjoesittelijät eivät ole paikalla. Ehkä voitaisiin hieman soitella ympäriinsä heitä paikalle, koska meidän pitää käydä tästä laaja, kattava keskustelu. EPPn taholta, kuten Ivo Belet jo sanoi, me haluamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta me haluamme myös varmistaa, että tästä ei tule mitään hiilivuototilannetta ja että äh, joillain äh, ja jolloin äh, yritykset joutuvat siirtymään alueille, jossa säännöt ovat löysempiä. Komission ehdotuksessa on tiettyjä ongelmia. Se ei ole kaiken kaikkiaan huono, mutta sitä voidaan parantaa. Kaikkein tärkeintä on se, että enemmän kustannuksettomia lisenssejä tarvitaan yrityksille, koska muuten vaarana on hiilivuoto. Ja sen lisäksi huutokauppojen määrää pitäisi hieman vähentää. Jäsenvaltiot varmaan suostuvat tähän, koska jos yritykset siirtyvät muualle, ei tule verotuloja. Ja en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että jos me nyt hieman rajoittaisimme huutokauppojen määrää, että silloin tulisi vähemmän tuloja valtion kirstuun. Koska jos huutokauppa ei vähemmän, niin silloin hintakin nousee. Ja sen lisäksi tälle hiilivuotosektorille täytyy saada suunnitteluvarmuutta ja kymmenelle parhaalle täytyy tulla 100 prosentin kustannuksettomuus. Sitten lentoliikenne haluammeko vai emme, niin ensimmäistä kertaa meidän täytyy puhua lentoliikenteestä muiden teollisuuden alojen kanssa. Ja e, että lentoliikenne haluaisi tämän 10 prosentin vähennyksen e, teräs, betoni, kalkki, kemia, se olisi 43 prosenttia. Enkä minä voi selittää kellekään e, metallityöntekijälle, joka taistelee työn äh, paikkansa puolesta, että hänen pitäisi neljä kertaa enemmän vähennyksiä saada aikaan kuin lentoliikenteen. Meillä on tässä kansainvälinen kilpailutilanne toki, mutta ei se ole sen tiukempaa kuin esimerkiksi metalliteollisuudessa. Kolmas elementti on se, että jos yrittää nyt tässä saada vauhtia tähän asiaan ja huomioida, niin tässä on kysymys päästökaupan ja taakan jakamisen välinen yhteys tärkeä. En tiedä, miten tämä jäsenvaltioiden kesken hoidetaan, mutta tavallaan tilannehan on ihan selvä. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ennen vaalejansa sanoi Euroopan parlamentissa, että me tarvitsemme energiatehokkaan tavoitteen, joka on vähintään 30 prosenttia. Mutta nyt se on laskettu 27 prosenttiin. EPP on tehnyt ehdotuksen torstain äänestykseen Markus Piiperin mietintöön, että sen vähintään 30 prosenttia ja suuri enemmistö parlamentista on sen puolesta, että tehokas tavoite ja sen pitää olla korkea, mutta kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että sen pitää olla vähintään 30 prosenttia. Jos näin on, niin se johtaisi säästöihin varsinkin tässä taakan jakamisen alalla ja esimerkiksi rakennuspolitiikassa, rakennusten lämmitystehokkuudessa – ja silloin me voisimme ehkäpä luoda hieman ää, liikkumavaraa teollisuudelle ää, päästökaupassa. Jäsenvaltiot haluavat aina vähemmän ponnisteluita ja me haluaisimme tälle effort sharingille nyt hieman vauhtia siipien alle. Jos me haluamme tämän nyt varmistaa ja varmistaa sen, että hiilivuotoaltis teollisuus saa parempaa kohtelua, ja että 10 prosenttia, nämä parhaat kymmenen saavat 100 prosentin ilmaisen sertifikaatin, niin silloin voidaan puhua todella kunnianhimosta. Jos nyt sitten LRF käytetään, eh, siihen suhtaudumme hyvin skeptisesti, mutta koska sitten käynnistetään ylipäätään nämä eh, uudet toimet, koska siirrytään 1,7-2,2. Ja henkilökohtaisesti lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että mahdollisimman nopeasti toimisimme. Meillähän on 2020 tavoitteet, jotka on tavallaan jo ylitetty, niin me voisimme ryhtyä nyt jo täytäntöön panemaan 2030 tavoitteita. Eilen eräs asiantuntija otan esimerkin äh, tuota lääketieteestä. Menemme lääkäriin ja lääkäri äh, sanoi, että te olette ylipainoinen, teidän pitää laiduttaa 30 kiloa seuraavan kahden vuoden aikana, muuten te saatte diabeteksen, äh, sydänkohtauksen ja ties mitä sairauksia. Ja vuoden kuluttua olemme sitten laihtuneet niin paljon, että me painamme jo 20 kiloa vähemmän niin silloinhan olisi väärä signaali sanoa, että no, nyt voit syödä joka päivä lusikallisen kermakakkua me tunnemme olemme terveemmäksi, paremmaksi ja samahan on ilmastopolitiikassa ja ilmastonsuojelussa, että ei niin, että ensin ollaan hyvin vauhdissa ja sitten ruvetaan hidastelemaan. Ei, vaan jatketaan samaa vauhtia eteenpäin. Sitten vielä lopuksi EPP vastustaa tätä porrastettua lähestymistapaa. En ole kuitenkaan ihan varma siitä, mitä me teemme niiden yritysten kanssa, jotka ovat tuossa reunalla. Eli ei saa 100 prosenttia komissiolta, eivät kuulu luokkaan yksi. Pitäisi ainakin tutkia, että eikö voisi olla tällainen siirtymäkausi. Miksi pitäisi olla kategorioita? Joko on 100 prosentin ilmainen tai 30 prosentin ja sitten lopuksi nolla. Eikö meillä voisi kategorioiden sijaan olla tällainen käyrä? jossa jokainen hiilivuotoriskin mukaisesti saa paikkansa, mutta ei niin, että se on 100 tai 30 tai 80, vaan niin, että jokainen saa sen, mitä ansaitsee. 80 prosenttia, 55 prosenttia. Tämä olisi ehkäpä keino hieman vähentää tätä lobbausta – koska nämä eri kategoriat, siinä on kysymys miljardeista. Jos olisi tällainen käyrä, niin silloin vaikutukset olisivat tasaisemmat. Sen lisäksi EPPssä haluaisimme miettiä sitä, että nämä todella innovatiiviset yritykset, eikö niitä voitaisi hieman ylimääräisestikin palkita, koska autoissahan on se, että ne, jotka ovat erityisen hyviä, jotka ovat kaksinkertaisesti ylittäneet tavoitteet, ovat äh, saaneet äh, ylimääräistä hyvää siitä. Eli jos ei kuulu vain 10 prosenttiin, vaan on kaikkein paras, joka on ylittänyt koko benchmarkin, niin eikö näille voisi antaa hieman enemmän vielä näitä ilmaisia sertifikaatteja? Niin, että niitä ei todellakaan rangaista, vaan että ne tienaavat sillä, että ne ovat innovatiivisia ja suojelevat ilmastoa. Mitä tulee tähän rahastoon, olen samaa mieltä Matias Groten kanssa. Meidän täytyy katsoa, että kysymys on todellakin uuden aikaistamisesta ja että päästään pitkällä aikavälillä eteenpäin ilmastonsuojelussa. Jos me tässä onnistumme, niin minä olisin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä uuden aikaistamisrahastoon pitäisi laittaa jopa lisää rahaa. Artiklassa 10c on selkeä ratkaisu tähän sähkösektorille että sillekin annettaisiin näitä ilmaisia sertifikaatteja. Ehkä olisi parempi sanoa, että käyttäisimme uudenaikaistamisrahastoa, jotta voisimme sitä kautta esimerkiksi Itä-Euroopan valtioita kannustaa innovaation tielle, koska nämä ilmaiset sertifikaatit voisivat olla yksi ratkaisu. Sitten vielä lopuksi myös, minkä Matias Brotes sanoi, korvamerkintä on tärkeää ja päästökaupan tulot pitäisi käyttää korvamerkitystä. Me puhumme ilmastonsuojelun välineestä eikä välineestä, jolla täytetään budjettialijäämiä. Tämä on aina ollut Euroopan parlamentin lähestymistapa ja sen pitäisi näkyä myös komission tekstissä loppuversiossa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Potts. Kiitoksia, Potts. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Tässä yrityksessä oikeasta koko järjestelmä. Toivottavasti kolmen tai viiden vuoden kuluttua emme edelleen istu täällä keskustelemassa siitä, miten järjestelmää voitaisiin parantaa. Jos näin on, niin toivon, että me silloin ainakin määrätietoisia. Täällä on sanottu paljon, mutta muutaman asian minäkin mainitsisin. Esittäisin muutaman kysymyksen. Ensinnäkin tästä lineaarisesta vähennyskertoimesta on ehdotettu, että sitä muutettaisiin. Se on hyvä asia, mutta haluammeko me tätä todellakin vakautta ja ennakoitavuutta? Me ehdotamme alempaa lineaarista vähennyskerrointa jotta se hyväksyttäisiin, vaikka me tiedämme, että se ei riitä pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamista. Minä tiedän, että me tarvitsemme 2,4 prosentin lineaarisen vähennyskertoimen, me tiedämme sen. Ja sanomme tässä, että uudistusta ehdotetaan kuuden vuoden kuluttua tehtäväksi. Miksi emme tee niin nyt? Jos teollisuus jotain tarvitsee, se tarvitsee nimenomaan vakautta ja ennakoitavuutta. Jos me mm, ensin ehdotamme yhtä ja sitten niin muutamme vähän ajan kuluttua ehdotamme toista, niin ei se ole hyvä asia. Mitä huutokauppoihin tulee, niin 57 prosentin luku on täällä ilmaistu. Haluaisin tietää, millä tavalla komissio tuli tähän lukuun. Minä olen nähnyt laskelmia, joiden mukaan 59 prosenttia voisi olla oikea luku, ja olen myös nähnyt laskelmia, joiden mukaan 52 prosenttia voisi olla oikea, joten miksi 57 kaikista mahdollisista luvuista? Miten te päädyitte tähän lukemaan? Se on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni. Eikö pitäisi olla mm, tarkastelumahdollisuutta? Onko tämä luku ö, toteuttamiskelpoinen? Jos se ei olekaan toteuttamiskelpoinen, niin eikö pitäisi olla tar- tarkastamismahdollisuus? Sitten benchmarkingista. Minusta on perin kummallista se, että otetaan CCS huomioon, koska joillekin jäsenvaltioille se on aivan liian kallista – kaikki jäsenvaltiot eivät ole samankaltaisia talouksiltaan. Kaikkihan me tiedämme sen toivottavasti. Joillekin jäsenvaltioille tämä on maantieteellisesti mahdotonta. Heillä ei ole maantieteellisiä oloja, joiden mukaan varastointikapasiteettia voitaisiin rakentaa. Eli äh, hiilen käyttöönotto- ja varastointitavoitteet eivät ole realistisia. Ja sitä paitsi metsänhoidosta ei puhuta mitään hiilten talteenotto metsä ympäristössä on paljon helpompaa ja huokeampaakin minusta nähden. Sitten lupien siirtäminen markkinoiden rahastoon, no se on yksi väline tai markkinavakausvarantoon, mutta kyllähän koko tämä homma on aika vaikea poliittinen ähm, päätös, koko tämä markkinavakausvaranto. Olemmeko me varmoja siitä, että tulokset ovat myönteisiä? Emme nimittäin tiedä. Sitten innovaatiorahasto. Mielestäni ei ole hyvä ajatus poistaa maantieteellisen tasapainon konseptia pois kokonaan, siirtää sitä pois. Jos me päätämme näin tehdä, niin luulenpa, että kun ajatellaan, mitä Euroopan unionin historiassa on tapahtunut, nimittäin tietyt maat ovat osoittaneet tietynlaista keskipakoistendenssiä, niin eikö, onko teidän mielestänne hyvä ajatus tässä kohtaa poistaa maantieteellinen tasapainotavoite? Thank you very much, Mr. Kiitoksia, Niemtska. Bardzo, mm, panie przewodniczący, szanowni... Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, Ensinnäkin haluan kiittää Duncania hänen suurista ponnisteluista tämän mietintöluonnoksen suhteen, joka koskee päästökauppajärjestelmää. Minä hyväksyn kohtuullisen tyytyväisenä hänen luonnoksen. Ensinnäkin tämä päästövähennyskerroin on ylläpidettävä Tämä kerroin, joka hyväksyttiin 2014, joka vähenee progressiivisesti, niin nykymuodossaan se tarkoittaa sitä, että Euroopan unionissa on ylenpalttiset tavoitteet, mitä tulee ympäristön suojelun. Nämä tavoitteet ovat suuri haaste Euroopan unionin taloudelle, ja niitä ei pitäisi ainakaan nostaa. Tässä luonnoksessa pidetään voimassa mahdollisuus siitä, että tätä kerrointa nostettaisiin vuoden 2023 jälkeen sen jälkeen, kun kaikkiin Pariisin sopimuksen osapuolet ovat tätä tilannetta arvioineet. Minä olen sitä mieltä, että tätä voitaisiin perustella ainoastaan sellaisessa tilanteessa, että kaikki hiilidioksidipäästöjä tekevät maat lähestyisivät asiaa samalla tavalla Muutoin saataisimme aiheuttaa taloudemme kilpailukyvylle ongelmia. Se, että Pariisin sopimus on allekirjoitettu, ei todellakaan tarkoita, että kaikki osapuolet aktiivisesti tulevat pyrkimään siihen, että ympäristöä suojellaan. Olen tyytyväinen huomatessani, että esittelijä on huomannut tarpeen suojella myös Euroopan teollisuutta. On erittäin tärkeää huomata, että Duncan ei pidä hiilivuotoa kovinkaan suurna riskinä kaikilla talouden sektoreilla. Hän myös ilmoittaa, että kaikki nämä sektorit, mukaan lukien lämpövoimalat, niin niitä tulisi tukea. Minä olen myös sitä mieltä, että kaikilla aloilla ei voida parantaa tehokkuutta tehokkuutta erilaisten asennusten avulla. Terästeollisuus on tällainen, mutta on myös muita teollisuuden aloja, vaikkapa lannoitteiden valmistajat. Ja olen erittäin tyytyväinen, että esittelijä ehdottaa helpompaa tapaa panna täytäntöön tämä kerroin ja se, että sitä voitaisiin alentaa aina 0,3 eikä 0,2, kuten on ehdotettu. Kuitenkin olen sitä mieltä, että olisi tärkeää katsoa näitä kertoimia ja indikaattoreita realistisemmin. Muut ehdotukset, jotka koskevat muita aloja, jotka ovat kärsineet EU-ilmastopolitiikasta, niin mielestäni tämä on hyvä perustaa keskustelulle, vaikka en tästä keskustelusta kovinkaan mielissäni ole se, että että eriytetään hiili, nämä päästökiintiöt sen perusteella, mikä on tietyn sektorin hiilivuoto. Ja lisäksi on tämä joustavuusjärjestelmä siten, että päästöoikeuksia lisättäisiin tietyille aloille, niin tämä on mielestäni melko ongelmallinen lähestymistapa. Olen kuitenkin tyytyväinen, että esittelijä on ottanut kompensaatiomekanismiin rakentavan lähestymistavan. Nämä ehdotukset pitävät sisällään sen, että jäsenvaltioita, joiden BKT on alle 60 prosenttia EU-keskiarvosta, niin nämä ovat kärsineet erityisen paljon EU-ilmastopolitiikasta, varsinkin energiasektorilla. Olen sitä mieltä, että esittelijän lähestymistapa ei ole riittävä. Euroopan komission ehdotus ei pysty kuolettamaan Euroopan unionin ilmastopolitiikan aikaansaamia menetyksiä. Mutta olen kuitenkin valmis liikkumaan siihen suuntaan kuin mitä esittelijä tekee. Toisin kuin komission ehdotukset, niin Duncan on sitä mieltä, että pitäisi vähemmän hallinnoida niitä mekanismeja, jotka kestävät kompensaatiota. Hän ehdottaa, että eri osapuolille tulisi olla rajoitettu rooli. Minä myös kiitän hänen lähestymistapaa, mitä tulee siihen, että siirretään kynnystä, kynnysarva, joka koskee tiettyjen teollisuuden alojen julkisia hankintoja. Lisäksi on tärkeää katsoa teknologia siirtymää rahoitusta ja finanssipuolta Toki olen sitä mieltä, että hankintakilpailut, julkiset hankinnat eivät ole välttämättömiä. Meidän tulisi myös mahdollistaa se, että investointiohjelmia otetaan käyttöön. Minä tuen myös vahvasti sitä ajatusta, että taloudellisen, taloudelliset tuet eri kompensaatiojärjestelmissä, niin niiden tulisi olla täysin avoimia ja niitä tulisi arvioida julkisesti Lisäksi olin tyytyväinen siitä, että pyritään siihen, että vähennetään hallinnollista taakkaa ja että nämä pienimmät installaatiot kuuluvat tähän niin ikään. Minä olen sitä mieltä, että Duncanin lähestymistapa on sellainen, että on mahdollista antaa tälle järjestelmälle aimo annos Kiitos. Mr. Florence. Kiitoksia nyt Florence. Ja, ich, äh, der, der Kollege Duncan hat... Äh... Kollega Dangan käynnisti puheenvuoronsa sillä, että tuleeko torstaina kyllä tai ei. No, tähän minun täytyy nyt reagoida, kun, kun ei se nyt näin helppoa ole. Minä kannatan sitä, että te jäätte. Todella kannatan. Ja ehdottomasti haluan, että kollega Duncan jatkaa tämän mietinnön hoitamista. Mutta kun meillä on tällainen menettely ja sanoo torstaina ei, niin minä olen sitten sitä mieltä, että joka ei, sanoo ei, se täytyy sitten hyväksyä. En halua tässä nyt lähteä mitään keskustelua tästä herättämään, mutta tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, älkääkä syyttäkö sitä EPPstä, mutta se keskustelu, mitä me olemme nyt käyneet tässä vuoden, ja britit sanovat ei, niin silloin koko ryhmän täytyy miettiä, tilaako se muuttoauton perjantaina. Se on minun henkilökohtainen näkemykseni mukana on mukana, eronnut on eronnut. Joten minusta minä todellakin toivon, että näin ei käy. Ja, ja, ja jos jättää EUn ja päättää, niin silloin ei voi jatkaa tätä mietintöä ylipäätään eteenpäin, vaan sitten täytyy tilata muuttaa autoja ja koko ryhmä muuttaa. Thank you very much, but we have time to discuss. Kiitoksia. Meillä nyt ei ehkä ole aikaa enää keskustella tästä asiasta. Lainen saa puheenvuoron. Ja, No toivotaan nyt, että muuttoauton ei tarvitse tulla. Ja että jatkamme normaalioloissa politiikkaamme eteenpäin. Ja todellakin toivon, että edustaja Duncan hoitaa tätä asiaa edelleenkin. Minä tiedän, miten paljon tässä on viime kuukausina tehty töitä, jotta, kaikki, että olette kuulleet kaikkia henkilöitä ja etujärjestöjä luodaksenne näkemyksen. Olen äh, samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että EUn ilmastopolitiikan pitää olla uskottavaa. Silloin meidän välineittemme täytyy myös olla uskottavia. Ja säästö, äh, päästökauppajärjestelmä ei sitä ikävä kyllä ole nyt viime aikoina ollut eikä saavuttanut tavoitteita ja sen vuoksi tarvitaan uudistamista, jotta tästä järjestelmästä tehdään vahvempi, antaa kannustimia, jotta voidaan välttää päästöjä ja tehdä tämä myös luotettavammaksi sektorille, jota se koskee. Uskon, että meillä on mahdollisuuksia ja välineitä tehdä tästä tehokkaampaa. Kysymys on kunnianhimosta. 40 prosenttia on tämä vähimmäismäärä, minkä olemme luvanneet eh, päästövähennyksiä, eli päästökauppajärjestelmän kautta tähän täytyy päästä. Ja mitä tulee lrf niin siinäkin siis sitten olla, niidenkin pitäisi olla korkeampia. Peter Liise sanoi, että ETS lisäksi tarvitaan myös eh, muita sektoreita, jotka tuovat kortensa kekoon – niin että saadaan aikaan tietynlainen tasapaino, ETS tai ei ETS. Me olemme itse myös jo todenneet, että liikenne on sektori, jossa päästöt lisääntyvät. Täällä puhuttiin äh, lentoliikenteestä ja nyt puhutaan jo laivaliikenteen mukaanottamisesta ja äh, voisi myös keskustella siitä, miksi maantieliikennettä ei oteta mukaan. Tämä on hyvin helppoa huolehtia polttoaineista ja muista. Miksi me kohtelemme maantieliikennettä eri tavalla? Se on minusta oikeastaan puute, että ETS koskee vain teollisuutta eikä liikennettä, jotka käyttävät polttoaineita ja rakennuksia ja muuta. Minusta tämä asia oli aika helppoa. Nyt en usko, että me siinä onnistumme, mutta tulevaisuudessa täytyy miettiä sitä, että ETS kattaisi myös muita sektoreita. ETSn sisällä kannatan tarkempaa jakoa näiden ilmaisten sertifikaattien kohdalla ei saa olla niin, että lähes kaikki sellaisia ilmaissertifikaatteja saa. Tämä täytyy rajata niihin sektoreihin, jotka sen tarvitsevat, jotka ovat kansainvälisesti kovassa kilpailupaineessa. Meidän täytyy miettiä myös, kuinka paljon eri portaita tähän tulee. Tällainen por, portaistettu, porrastettu järjestelmä järjestelmä, vähän siinä voitaisiin huomioida Euroopan teollisuuden erot. Ja mitä tulee benchmarkkeihin, siinä voisi myös olla hieman eriytetympi. Aloittaa 0,3, mutta sitten voisi olla jopa 1,5. Sen vuoksi, että on erilaisia sektoreita ja tilanteita ja, ja tarpeita tulevina vuosikymmeninä. Olen kuullut paljon puheita siitä, että me tarvitsemme tällaisia läpilyöntiteknologioita, äh, sementti, lannoitteet, metalli, äh, kaikki tällaiset alat. Mutta kuka sitten äh, pystyy tavallaan hyppäämään nykyisestä teollisesta prosessista täysin äh, päästöttömään prosessiin. Tämä tulee maksamaan paljon tämä hyppäys. Ja toivon, että tämä innovaatiorahasto saisi enemmän rahaa, koska se ei ole riittävä, jotta voitaisiin mennä tähän suuntaan. Sitten ESIR äh, olisi myös tässä mukana. Me tarvitsemme tällaisen paketin, niin, että ne prototyypit, joita nyt on, että saataisiin kaupalliseen, teolliseen käyttöön. Tämä on vallankumouksellinen hyppäys monille teollisuuden aloille ja meidän täytyy katsoa, miten pitkälti päästökauppatulot voivat tässä tukea. On tiettyjä alueita, joihin tämä iskee enemmän kuin toisiin ja sen vuoksi meidän täytyy miettiä myös sosiaalista ulostuvuutta jotain tällaista äh, oikeudenmukainen siirtymäkauden rahasto, joka myös voisi saada varoja päästökaupparahoista. Se olisi signaali myös alueille, kaupungeille ja ihmisille, että heitä ei jätetä yksin, vaan että heitä autetaan ja tuetaan. Me olemme tehneet, tai tulemme tekemään tiettyjä tarkistuksia ja toivon mukaan sitten äh, varjoesittelijöiden kokouksessa saisimme suurempia enemmistöjä, suuren enemmistön tälle, koska tämä ei saa todellakaan mennä lävitse pienellä enemmistöllä, koska me tiedämme, että neuvosto tulee vielä höyläämään näitä meidän tasojamme, kunnianhimoisempia tasoja. Joten ensin valiokunnassa, mutta sitten suuri enemmistö myös täysistunnossa. Kiitos. Kiitoksia, Grusib. Dziękuję panie przewodniczący. Ja też e, <clears throat> chciałem podziękować. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Duncania <clears throat> erittäin kiintoisesta mietinnön rakenteesta, <clears throat> koska ymmärrän, että meillä kaikilla on oma näkemyksemme tästä asiakirjakokonaisuudesta. Ja näemme tiettyjä uhkia, jotka liittyvät tähän asiakirjaan erityisesti niiden maiden näkökulmasta, jotka ovat erityisen alttiita, ähm, kun ajatellaan vaikkapa, että näiden maiden talous perustuu hiileen. Kun ajatellaan muihin äh, teknologioihin siirtymistä, niin se on pitkällinen prosessi, se on kustannusintensiivinen, se edellyttää nykyaikaistamishankkeita – mutta toteaisin myös, että on tiettyjä sektoreita, kuten kipsisektori, jonka teknologia on äärimmäisen modernia nykyaikaista. Sitä on nykyaikaistettu vahvasti. Mutta sehän ei äh, aiheuta päästöjä ainoastaan polttoaineiden vuoksi, vaan tiettyjen luonnon luonnollisten kemikaalisten prosessien vuoksi. Ne myötävaikuttavat päästöjen syntymiseen. Ja nämä prosessit ovat luonnostaan sellaisia, että ne voidaan vielä palauttaa entiselleen. Eli ehkä meidän tulisi tällä alueella hiukan vähentää vaatimuksia, jotta voimme välttää hiilivuotoa. Sitten yksi toinen asia, ne maat, joissa talvet ovat pitkä, lämmitysteollisuus on äärimmäisen tärkeä lähde. Meillähän on useita lämmityksen lähteitä, ne saattavat olla vähäpäästöisiä monissa kaupungeissa, kuten omassa maassanikin, mutta on myös sellaisia lämmityslaitoksia, joilla voitaisiin poistaa suuri osa päästöistä edellyttäen, että sektori saa riittävästi tukea niin, että se voi laajentaa myös asiakaskuntaansa. Joten me näemme tässä myönteisen ilmiön. Lämmitysteollisuus, lämmity, kunnalliset lämmityslaitokset kuuluvat ETSn piiriin. Toisaalta alhaisten päästöjen järjestelmät ovat sen ulkopuolella. Ehkä meidän pitäisi tarkastella sellaisia mekanismeja, joilla voitaisiin rohkaista kuluttajia valitsemaan kunnalliset lämmityslähteet, erityisesti kaupungeissa ja suurissa yhtymissä. Lämmitysteollisuudella on muuten paljon potentiaalia, kun ajatellaan lämmön ja sähkön yhteistuotantoa. Sehän on kaikkein tehokkain tapa tuottaa sekä sähköä että lämpöä. Ainakin niiden laskelmien perusteella, joita Puolassa on tehty. Lämmityssektori edellyttää, että se saa riittävästi tukea. Voisi tarjota ehkä kuudesta kahdeksaan tuhatta megawattia energiaa edellyttäen, että se saa ää, nykyaikaistamisrahastosta tukea niin että voitaisiin siirtyä pelkästä lämmityksen tuottamisesta ö, ähm, yhteistuotantoon, lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Mielestäni tämänkaltaiset hankkeet tulisi ottaa huomioon tässä uudessa ETS-arkkitehtuurissa. Mainitsen tämän, koska moni, monilla, monet kollegoistamme ovat kiinnittäneet huomiomme nykyaikaistamisrahastoon ja sen käyttämiseen, joten yhtäältä puhumme siitä, että ainakin osittain katettaisiin sellaiset sektorit, jotka ovat tällä hetkellä päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Se on yksi asia, mutta sitten voisimme mennä myös kohti parempaa tehokkuutta nimenomaan tukemalla sähkön ja lämmityksen yhteistuotantoa. Yksi asia, joka on itse asiassa jo mainittu, mutta haluaisin vielä korostaa sitä, on se, että on otettava huomioon myös biologinen absorptiopotentiaali. Ja me, me olemme puhuneet erilaisista uusista teknologioista, jotka ovat kalliita. Toisaalta meillä on mielettömästi potentiaalia ö, alalla, joka on monissa jäsenvaltioissa edistynyttä. Eli puhun tässä ö, puiden istuttamisesta, metsien kasvattamisesta ja siitä, että hiilidioksidia voitaisiin siis metsiä voitaisiin käyttää hiilidioksidin absorptiokeinona. Tämä on, yksi, myös, tämä on myös yksi Pariisin huippukokouksen päätelmistä. Meidän tulisi noudattaa samaa tietä ja puhua nimenomaan hiilidioksidin absorptiosta kasvien avulla. Sillä tavalla ö, päästöt ympäristöön vähenisivät. Olemme myös puhuneet maaperän potentiaalista. Tämä on aika hankala alue, ymmärrän sen, mutta jos me tarkastelisimme tätä asiaa, niin voisimme ehkä ähm, virkistää maanviljelystä, maanvil- sellaisia maanviljelysteknologioita, joiden avulla orgaaninen materiaali voitaisiin pitää maaperässä. Ja maaperä tulisi tällä tavalla suojelluksi verrattuna tähän teolliseen maanviljelysteknologiaan, joka usein johtaa ylimitoitettuihin orgaanisen materiaalin vuotoihin maaperästä. Ymmärrän, että tämä ei ole mikään helppo prosessi ja ymmärrän, että tämä asia on jo yritetty ottaa huomioon, mutta suurimmassa osassa tapauksista olemme tarkastelleet se, sellaisia maaperiä, jotka ovat jo heikentyneet ja joita on käytetty teollisiin tarkoituksiin, mutta ehkäpä ihan maanviljely sinään jo pitää sisällään paljon potentiaalia. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten Dantin. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen näitä kantoja, joita oman ryhmäni koordinaattori täällä esitteli. Haluaisin kuitenkin palata kahteen kohtaan. Mielestäni tämä etapeittain tapahtuva lähestymistapa on huono ilmaiset kiintiöt joillekin sektorille alenevat 100 prosentista 50 prosentin kiintiöistä. Ja tämä tapahtuu siinä vaiheessa, kun kasvihuonekaasupäästöt ja kansainvälinen kilpailu ei ole, nämä eivät ole muuttuneet merkittävästi. Mielestäni tässä menetetään kilpailukykyä teollisuutemme osalta verrattuna muuhun maailmaan. Lisäksi haluaisin ottaa toisen asian esille, josta ei puhuta selkeästi, mutta se aiheuttaa keskusteluja varsinkin sellaisten tuotteiden kohdalla, jonkun, jonka hiilitakuutta ei voida nostaa esille. Tämä, nämä benchmarkit muun muassa biomassan suhteen ovat epäselviä tässä saatetaan saavuttaa, olla päästy saavuttamatta näitä tavoitteita, koska biomassa ei ole kiinnitetty huomiota. Erittäin paljon biomassaa käytetään vaikkapa puuta esimerkiksi energiantuotannossa. Mikäli tämä voi olla ratkaisu pienille yrityksille, niin tämä ei voi olla suurempien yritysten, suurempien sektoreiden ratkaisu biomassan tulee perustua paikallisiin olosuhteisiin ja tulee katsoa, ettei biomassan käyttö ole haitallisempaa ympäristölle kuin kaasun käyttö. Esimerkiksi biomassan kuljettaminen useampien kilometrien ajan on erittäin saastuttavaa. Evi? Kiitos ja seuraavaksi Evi. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, anteeksi, tulin myöhässä enkä osallistunut keskusteluun alusta saakka, kun Duncan esitteli mietintönsä, mutta haluaisin esittää alustavat huomiomme. Minä arvostan kovasti, äh, no <laughs> hän lähtikin jo pois, mutta arvostan kovin hänen aloitettaan pohtia useita teknisiä uudistuksia. Tämähän on erittäin mutkikas asia ja siihen liittyy mm, moniaita ulottuvuuksia, jotka on otettava huomioon. Ja ehdotus no, nostaa lineaarista vähennyskerrointa on mielestäni hyvä ehdotus. Ja mielestäni, siis mehän tiedämme, että tällä hetkellä lineaarinen vähennyskerroin 2,2 prosenttia on hädin tuskin riittävä, jos haluamme 40 prosentilla vähentää päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Eli 2,2 on kyllä riittämätön. Ja myös 99 mm, prosentin tavoite vuoteen 2050 mennessä on epärealistinen jos lineaarinen vähennyskerroin on vain 2,2 prosenttia. Aiomme tehdä muutosesityksiä tähän liittyen. Emme välttämättä ole samaa mieltä sen kanssa, että pienten ja keskisuurten päästäjien päästölähteiden rajaa nostettaisiin 50 tonniin kiinnittäisin huomiota myös tähän hiilivuotoriskiin, koska monet tutkimukset ovat osoittaneet, että jos hiilidioksidi hinta olisi noin 40-60, niin se, en usko, että se, tutkimusten mukaan se ei johtaisi välttämättä pahempaan hiilivuotoon. Eli tämän kanssa en ole samaa mieltä. Ja sitten tukisin sitä, että me tarkastaisimme kynnyksiä, joiden avulla voisimme estää ansiottomia voittoja. Mitä tulee innovaatiorahastoon, niin olemme yhtä mieltä sen kanssa. Me tuemme sitä täysin palkkein, koska ainoastaan innovaatioiden kautta voimme leikata päästöjä e, ja vain sillä tavalla voimme parantaa ilmaston tilannetta. Me emme voi jatkaa vain sillä, että pelkästään päästöistä yksinkertaisesti maksettaisiin. Eli innovaatiorahastoon täytyy mm, tavoitella uudist, uudist, siis todellisia innovaatioita, jotka parantavat tilannetta. Ja toki myös hiilen talteenotto ja varastointialoite on äh, suositeltava. Siksi innovaatiorahastolla täytyy pyrkiä siihen, että päästöjä voidaan välttää mahdollisimman paljon. Sehän on myös direktiivin tavoite direktiivin tavoitteenahan on loppujen lopuksi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Ja ensisijainen tavoite on se, ja siksi me aiomme esittää tarkistuksia, jotta nimenomaan direktiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Muussa tapauksessa järjestelmä ei ole tehokas sekä toimii. Ja kyllähän tähän liittyy myös spekulaation ja petoksenkin mahdollisuuksia. Siksi on erittäin tärkeää, että taataan eh, sellaiset eh, välineet, jotka toimivat asianmukaisella tavalla, siis taataan niiden toimivuus. Muussa tapauksessa saattaa käydä niin, että emme pysykään eh, päästöjen vähentämistavoitteissa. Before. Kiitoksia kovasti tästä. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, niin haluaisin muistuttaa siitä, että että tänään jotkut kollegat eivät ole paikalla, koska he ovat eh, emisvaliokunnassa ja jotkut kollegat ovat siis siellä esittelijän ominaisuudessa tai muuten vastuussa ryhmien eh, edustamisesta ja ovat, siinä eivät ole siis täällä tänään. Nyt annan puheenvuoron komissiolle, paitsi että... Niin emis, sanoin, että emis. Niin, Annan puheenvuoron Damien Mirusille. Olkaa hyvä. Thank, thank you, Mr. Chairman, and the commission... Kiitos puheenjohtaja. Komission puolesta haluaisin kiittää myös esittelijä Duncania tästä mietintöluonnoksesta ja siitä, että hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä kollegojen kanssa viime kuukausina tästä yhteistyöstä osoituksena toimikoon päivän keskustelu. Me kiitämme esittelijää tästä mietintöluonnoksesta ja niistä ehdotuksista, joita tällä kuultiin. Me toimme komission ehdotuksen parlamenttiin ennen viime vuoden kesää, ja tässä tavoitteena oli saavuttaa ne tavoitteet, joita neuvoston päätelmissä asetettiin 2014. Mikäli halutaan tehdä muutoksia tähän komission ehdotukseen toisenlaiseen toimesta, niin me voimme kyllä katsoa, miten tämä saattaisi olla mahdollista, mutta ehdotuksen perusteena on tämä meidän oma ehdotus, joka on siis tapahtuu neuvoston päätelmän perusteella. On tärkeää, että huomioidaan Pariisin sopimuksen tärkeys, ja päästökauppajärjestelmä ei ole ainut järjestelmä, jota on tuotu eteenpäin perjantaina viime viikolla vai kaksi viikkoa sitten nostettiin esiin Pariisin sopimuksen ratifioimus menettely. Ja me toivomme, että tämä ratifiointi etelee nopeasti. Lisäksi me työskentelemme tiiviisti tämän taakanjakoperusteen kanssa ja lisäksi maankäyttö ja metsätalous asioiden parissa ja toivomme, että nämä asiat ovat selviä ennen kesää. Muutama asia, jotka nousivat esiin tänään, niin ensinnäkin, mitä tulee Pariisiin ja Euroopan politiikan politiikkojen uskottavuuteen on tärkeää, että me saamme toimivan päästökauppajärjestelmän. Meitä seurataan tiiviisti. Maat kuten Korea ja Kiina ovat myös hinnoittelemassa hiiltä, joten on erittäin tärkeää, että komissio saa tämän nyt oikein. Mitä tulee näihin esikuva, esikuviin benchmarkkeihin, niin tähän on kiinnitetty paljon huomiota. Komission ehdotus kiinnittää huomiota oikeisiin tietoihin siten, että nämä tehokkaammat järjestelmät saavat eniten helpotuksia. Ja se on asia, joka on päätetty yhteismenettelyn, ei komitologian menettelyn avulla. Joten meidän mielestämme on mielenkiintoista, että olisi ylimääräisiä äh, oikeuksia, mutta sitten toisaalta olisi tämä komission ehdottama lähestymistapa myös nämä uudet teknologiat ja innovaatioiden rahoittamisen tärkeys on erityisen tärkeää, että nämä teknologiat saadaan myös markkinoille siten, että eivät ne jää ainoastaan äh, äh, kehitysosastojen pöydälle, joten me todellakin toivotamme tämän tervetulleeksi. Komission ehdotuksessa haluttiin pienille päästäjille mahdollistaa tämä opt-out-mahdollisuus. Me olemme yhtä mieltä parlamentin edustajien kanssa sen suhteen, että hallinnosta takaa tulee välttää ja oikea tasapaino on löydettävä. Ja vielä viimeinen asia, jonka minä haluaisin nostaa esille, niin tämä liittyy tuloihin ja niiden käyttöön. Tässä vaiheessa jäsenvaltiot ovat raportoineet että komissiolle, että päästökauppatuloista 90 prosenttia käytetään ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun. Ja lainsäädännön mukaan näin tulisikin olla. Osa komission ehdotuksesta viime vuoden heinäkuulta pitää sisällään sen, että jäsenvaltiot käyttäisivät päästökauppatuloja siirtymään. Siirtymä on välttämätön ja komissio kiinnittikin tähän huomiota. Jotkut kysymykset nousevat esiin kysyi muun muassa siitä, kuinka komissio päätti 57 prosentin lukuun. No, jotta en käytä liikaa aikaa tähän, vastaan hieman lyhyemmin, mutta komissio on kirjallisesti vastannut jäsenvaltioille siitä, miten 57 prosentin tulokseen päädyttiin. Äh, jotkut ovat kierrättäneet asiakirjoja, joissa on toisenlainen laskuperuste. Minä keskustelen kollegojen kanssa, jotta saan selville, mikäli tämä laskelma voitaisiin esitellä isävaltiolle. On erittäin tärkeää, että kaikki sektorit kantavat kortensa kekoon ilmastonmuutoksen suhteen, myös metsätalous. Tämä nousee esiin Pariisin ratifiointiasiakirjassa. Metsätalouden suhteen tullaan tekemään ehdotus toivottavasti ennen kesälomaa, kuten jo sanoin jo, siten, että maankäyttö- ja metsätalous EU vähennystavoitteissa nousi esille. Lisäksi tässä käsitellään biomassa, se nousi niin ikään täällä esille. Mitä tulee lämmittämiseen ja siihen, että on tehokkaampi kaukolämpö, niin varmastikin täällä ollaan yhtä mieltä siitä, että päästökauppajärjestelmä ei pysty puuttumaan kaikkiin ilmastonmuutoksen ongelmiin rahoitusmekanismien suhteen. On tärkeää, että kaukolämpöroolia lisätään, mutta tässä taakanjakolainsäädännössä tärkeässä roolissa nousi esiin myös se, että päästövähennyksiä saadaan aikaan muun muassa päästöjä kaupajärjestelmän ulkopuolelta. Lisäksi on mm, mahdollistettu tämä väliarviointi. On erittäin tärkeää, että tehdään väliarviointia Pariisin suhteen ja tämä nousee esille niissä lainsäädäntöehdotuksissa, jotka me esittelemme toivottavasti ennen kesää. Thank you very much. Kiitokset. Me usein annamme esittelijälle puheenvuoron äh, äh, heti komission jälkeen, mutta täällä on nyt äh, eräs jäsen, joka saa vielä puheenvuoron, Bas, joka kävi emissä valiokunnassa. Anteeksi, että tuli niin myöhään. Se riittyy tähän tutkimusvaliokuntaan ja kaikkeen muuhun kivaan, mitä tuolla toisessa salissa tapahtui. Sain juuri tietää tästä keskustelusta, jonka me tunnemme hyvin, joten voin yrittää jopa reagoida siihen, mitä täällä on sanottu, vaikkakaan en sitä itse kirjaimellisesti ole kuullut, mutta minulla on aika hyvä näppituntuma siitä, mitä Ajan Duncan yrittää tehdä. Ensinnäkin Duncanin strategiasta. Hän sanoi, että tämä on se, mitä minä odotan saavuttavamme. Tämä on hyvin vaarallinen strategia, koska me kaikki tiedämme, että Envi-mietinnön perusta on te- teollisuuden perusta, jota he yrittävät sitten vielä heikentää. Täältä me menemme äh, täysistuntoon ja sitten me keskustelemme neuvoston kanssa – eikä koskaan ole se, mihinkä envi on päätynyt, olisi se lopullinen tulos neuvoston kanssa. Jos Duncan haluaa päästä tähän tulokseen, niin silloin hän lähti väärään suuntaan tällä strategialla, koska lopputulos on matalampi kuin se, mistä me aloitamme. Ja herra Duncan tekee tässä strategisen virheen. Selittäisin, miksi me puhumme mietinnöstä, jossa ei ole kunnianhimoa. Herra Duncan on hyvin ylpeä tästä hänen kolmen lukon kunnianhimostaan. Hän sanoo, että pluspuolella pitää katsoa päällekkäisiä politiikkoja, mitä hän sanoo, että tällaiset menestyksekkäät direktiivit, kuten uudistuvien, ei pitäisi tapahtua, koska nämä uudistuvat vähentävät liikaa päästöjä, joten menestyksekkään politiikka tämä menestynyt politiikka pitäisi poistaa, jotta ETS toimisi paremmin. Tämä on juuri väärä keino. Jos haluaa enemmän kunnianhimoa ja toimivan ETS, niin ei pitäisi katsoa päällekkäisiä politiikkoja, vaan pitäisi löytää parempi katto ETS: ETSlle. Sillä tavalla markkinajärjestelmän pitäisi toimia. Toinen on se, että sanot, että maat voivat ky- kykenevät tai voivat. Ei tämä ole mikään tae, mei, voi. Äh, kiva, mutta ei tästä ole mitään iloa, koska on niin paljon asioita, joita maat saattavat tehdä, mutta eivät tee. Joten ei tämä ole mikään tällainen lukko, vain nätti virke. Ja sitten äh, sanotaan, että ehkä me voimme tehdä tarkistuksen myöhemmin Pariisin takia, ja sitä puhuu vuodesta 2023. No se on todella kaukana. Siinä vain siirretään kaikkea ja me tiedämme, että teollisuus tulee sanomaan, älkää muuttako sääntöjä pelin aikana. Ja peli on tällainen ikuinen äh, peli, enkä me koskaan kykene muuttamaan sääntöjä. Ja sitten tässä väliarvioinnissa te ette enää ole paikalla. Voi olla, että se on jo selvä, että ette ole paikalla torstain jälkeen. Mutta Tämä on kuitenkin tärkeä keskustelu, joka pitää käydä sitten sen kanssa, joka taistelee tämän saman lobin kanssa, jonka kanssa nytkin taistellaan. Taistelu on tehtävä nyt, käytävä nyt ja puhuttava meidän kunnianhimostamme. Minulla on muutamia ehdotuksia, koska nähtävästi tässä on selkeä sopimus EPPn ja ECRn välissä, että jos me puhumme benchmarkeista, niin silloin meidän täytyy puhua todellisista päästöistä. Jos todelliset päästöt ovat niin tärkeitä, niin aloitetaan se sitten vuodelta 2021 todellisista päästöistä 21 eikä 2015, koska me tiedämme nyt jo, että Eurooppa on päässyt jo 27 prosenttiin vähennyksiä ja vaatimus oli 20 prosenttia. Jos me todellakin otamme todelliset päästöt niin vakavasti, niin silloin otetaan myös lähtökohdaksi todelliset päästöt ja benchmarkeissa myös. Mutta me puhumme vain benchmarkeista, mutta ei perustasta, joten odottaisin tässä hieman johdonmukaisuutta. Ja oletan, että hän lähtee muuttamaan tätä niin, että se, että aloitamme tämän ETS nelosesta. No sitten tämä lineaarinen vähennysfaktori LRF. Jos kuuntelin oikein, niin on, tätä kautta on, on mahdollisuutta lisätä LRF. Ja että tätä pitäisi myös lisätä Eli lähdetäänkö johdonmukaisesti tähän vai ei? Minusta meidän pitäisi vaatia tätä keskustelua ja vaatia, että se mitä me nyt teemme tämän lineaarisen vähennystekijän kertoimen suhteen, niin se ei tuo edes miinus 80 vuoteen 2050, ei edes lähelle sitä tätä kahden asteen skenaariota, eikä tämä ole millään muotoa Pariisin mukaista. Ja se, että me lähtisimme mittaamaan sitä 2020, me tiedämme tämän nyt jo. Tämä on hyvin vaatimaton ehdotus. Huolehtikaamme siitä, että tämä LRF-lineaarinen vähennyskerroin olisi samansuuntainen tämän kahden asteen kanssa. Silloin me puhumme 2,8, jossa mahdollista on, että päästään mahdollisesti kahden asteen yli. Joten tämä on todellakin vaatimatonta ainakin vihreille mielestä ja monet varmasti muutkin ovat sitä mieltä. Sitten innovaatiorahasto. Mitä Duncan tekee? Ensinnäkin 150 miljoonaa hän siirtää tähän innovaatiorahastoon. Muutama ongelma. Ensinnäkin komissio on jo käyttänyt nämä käyttämättömät rahat. Ne menevät MER. N, N, Eli tässä, ää, miksi me käytämme ei-käytettyjä varoja, miksi me käytämme neljänteen vaiheeseen, tämä tekee vain yhden asian, eli vesittää meidän tavoitteemme. Miksi me teemme tämän? Okei, haluanko lisätä innovaatiorahastoja, mutta otetaan ne sieltä neljännen vaiheen rahasta, eikä vesitetä näitä käyttämättömiä varoja viimeisestä vaiheesta. Ne eivät ole käytettyjä, ne piti vain käyttää. Joten ihan hienoa innovaatiorahasto, mutta käytetään sitä järkevällä tavalla, eikä vain vesittämällä tavoitteita. Ja sitten vielä viimeinen asia kuuluisasta, kuuluisa keskustelu onko tarpeeksi näitä huutokauppoja. Jos tarvitaan tällainen äh, sektorien välinen korjauskerroin, mitä me emme halua. Silloin se merkitsee, että me olemme antaneet liikaa ilmaisia lupia niille, jotka eivät niitä tarvitse. Myös teidän ehdotuksessanne, herra Duncan, annetaan 30 prosenttia ilmaisia lupia sektoreille, joilla ei ole minkäännäköistä kansainvälistä kilpailua. Minä kuvittelen, että näitä vapaita äh, lisenssejä käytettäisiin vain auttamaan niitä sektoreita, joilla on ongelmia kansainvälisen kilpailun vuoksi. Miksi niitä annetaan sitten ilmaiseksi? Ei anneta niitä ilmaiseksi. Ja mitä enemmän niitä annetaan ilmaiseksi ilman mitään syytä tai perustelua, sitä enemmän on tarvetta sektoreiden väliselle korjauskertoimelle. Eikä sitten sanota, että no, jos sitä tarvitaan, niin sitä me tarvitsemme lisää eh, ilmaisia lisenssejä. Ei, vaan meidän täytyy huolehtia se, että nämä ilmaista annetaan niille, jotka niitä tarvitsevat. Ja vetäisinkin teollisuuteen. Kaikki sanoo, että me tarvitsemme enemmän näitä ilmaisia lupia. Kukaan ei sano, mikä sektori ei tarvitse sitä, koska teollisuus ei tee niitä. Emme me halua tässä ää, olla epäystävällisiä muita sektoreita varten. Mutta jos jokainen vain vaatii lisää näitä ilmaisia lisenssejä, niin tämä päättyy sellaiseen lobbaukseen, jossa poliitikot vain kuuntelevat teitä ja antaa lisää äh, ilmaisia äh, lupia ja sitten me päädymme sektoreiden väliseen korjauskertoimeen. Jos te ette halua sitä, niin olkaapa hieman tiukempia ja anokaa niitä vain niille sektoreille, jotka todellakin tarkoittavat sitä sen sijaan, että kaikki saavat ne ilmaiseksi. Ja tämä merkitsee silloin todellista lähestymistapaa, eikä sellaista, mitä jotkut esittelijät tässä huoneessa ovat ehdottaneet. Kiitos. Now we close. Kiitoksia kovasti. Nyt annamme puheenvuoron esittelijälle Duncanille. German. Kiitoksia puheenjohtaja. Luojan kiitos, että ähm, tähän on päästy. Niin Herbert, toistaisin vielä, ja anteeksi jos toistan itseni, mutta toistaisin vielä yhden asian. Ensinnäkin täytyy ymmärtää, että uudistuvia energialähteitä ja tehokkaita energialähteitä ää, koskevat direktiivit ovat hyviä, enkä ole missään vaiheessa halunnut niitä vesittää. Haluaisin kuitenkin, että maksuttomista ää, luvista päästäisiin osittain eroon niin, että saadaan kattava menestyvä tilanne. Jos, tilanne, jos ne ovat onnistuneita, niin jonkun täytyy pohtia, millä tavalla ne ovat onnistuneita. Pelent aiemmin tähdensi sitä, että tässä ei ole kyse päällekkäisistä politiikoista, vaan toisensa, toistensa kanssa yhteen toimivista politiikoista, ja meidän täytyy tältä pohjalta edetä. Mitä tulee vapaaehtoiseen vapaaehtoisuuteen, mielelläni teen asioista sitovia. Jos jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Pariisin tavoitteet, niin eivät ne enää voi kierrellä ja kaarella. Jäsenvaltioiden täytyy tarkoittaa, mitä sanovat. Ja jos vapautetaan suuri määrä pääs, äh, päästölupia ja allekirjoitetaan Pariisin ää, äh, ähm, sopimus, niin sitten täytyy toimia sopimuksen mukaan. Ää, äh, kyllä täytyy myös muistaa jäsenvaltioiden suvereenisuus ja subsidiariteetti. Täytyy muistaa, mitkä jäsenvaltiot kuuluvat tähän kunnianhimoisen koalitioon ja mitkä vain allekirjoittavat ikään kuin jonkinlaisena vitsinä tämän Pariisin sopimuksen. Muuten nämä täytyy erottaa keskenään. Ja jos me odotamme vuoteen 2030, niin me odotamme liian pitkään. Täytyy aloittaa nyt, sanoin tämän aikaisemminkin jo. Eli siinä vaiheessa, kun päästään vuoteen 2030, niin olemme jo aloittaneet jotain ja minun kunnianhimoinen tavoitteeni on tarkastella volyymia pikemminkin kuin lineaarista vähennyskerrointa. Jos volyymia, lupien volyymia voidaan vähentää, niin voidaan saada uutta potkua markkinoille. Yksi ongelma, joka minulla on, minun tiimini on aika varovaisesti laatinut minulle puheen, joka on muuten netissä, voitte lukea sen. Mutta sanon tässäkin, että minä en ole mikään lineaarisen vähennyskertoimen suuri ihailija. Minä ehdottaisin pikemminkin 2,4 prosenttia, jos sillä tavalla päästäisiin eteenpäin, mutta minä uskon, että me voimme tavoitteet saavuttaa muullakin tavalla. Tämä peruslinja, siihen olen ihan tyytyväinen. Se ei aiheuta minulle suuria ongelmia. Sitten käyttämättömät luvat, niiden pitäisi mennä pikemminkin innovaatiorahastoon kuin erän. Ja, ähm, no, tässä äh, keskustelussa esitetyt kaikki kommentit ovat olleet erittäin arvokkaita ja minä kyllä niistä olen hyötynyt. Niistä on minulle apua, koska uskon, että me tulemme saamaan konsensuksen ja me tulemme saavuttamaan tavoitteemme. Mitä tulee äh, tulevaan suuntaan, meidän täytyy pitää kiinni Pariisin sopimuksesta. Me tarvitsemme muutokseen etsiin. Meidän täytyy puhua volyymista, siitä komissio eilen puhui. Jos me haluamme korkeammankin lineaarisen vähennyskertoimen, niin sitten meidän täytyy niin tehdä. Minä en tietenkään aio tässä puhua varmuuden puolesta. Itse pikemminkin olen tässä, toimin tässä yksilönä, joka ottaa huomioon muiden ö, kommentit ja äh, ylipäänsä äh, demokratia on otettava huomioon. Jos te ette pidä tästä mietinnöstä ja te haluatte, että muutetaan tätä mietittyä, mietintöä, niin muutetaan sitä. Jos äänestyksessä tulee äh, sellainen toive, että minä olen väärässä, niin hyvä niin. Minä tulen pienestä ryhmästä ja minä voi täällä mitään sanella. Äh, se on totinen totuus. Ja mitä someen tulee, niin mi- paljon mieluummin ähm, keskustelen ihmisten kanssa kasvokkain kuin että ähm, minulle lähetetään somessa Facebookissa hassuja kuvia, jossa Batman se Robinia äh, tai päinvastoin. Ei tässä ole kyse enää mistään sarjakuvasta. Tämä on tosi elämää. Emme saa enää ajatella siiloissa. Jos ajatellaan, täytyy ajatella tietysti metsiä, ja kyllä metsäkin on osa tätä kokonaiskuvia, mutta metsät eivät kuulu minun toimialaani. Ja tietysti voitaisiin ähm, käsitellä ETS ja ei ETS eri aikoina, mutta komissio on eri mieltä kanssani. Eli minä uskon, että voimme päästä eteenpäin yhdessä. Katson kaikkiin tässä huoneessa, ei ainoastaan meppeihin, vaan myös avustajiin. Heidän arvokasta kontribuutiotaan ei pidä katsoa, mutta me pääsemme eteenpäin, jos me olemme älykkäitä ja fiksuja. Minä en enää halua päästä si- tai joutua siihen tilanteeseen, jossa meidän täytyy korjailla sitä, mitä Pariisissa päätettiin teollisuuden, elinkeinoelämän täytyy tietysti pelata, puhaltaa yhteen hiileen. Täytyy muistaa, että elinkeinoelämä on osa, osa kokonaisuutta. Nyt huomaan, että puheenjohtaja siellä elehtii hermostuneesti, olen puhunut liian pitkään, mutta minä uskon, että me pääsemme eteenpäin, pääsemme eteenpäin nopeammin ja paremmin kuin marssimme rintarinnan sen sijaan, että kompuroisimme toistemme jalkoihin. Kiitoksia, että sain puhua näin pitkään. Hyvät varjoesittelijät, haluan kiittää teitä arvokkaasta avusta ja minä uskon, että me saamme aikaan hyvää tulosta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ennen kuin lopetan tämän kokouksen, niin muistuttaisin aikarajoista. Tak- äh, Jari, tarkistusten takaraja on 20. kesäkuuta kello 12 ja äänestys Envissä järjestetään 8.12 syyskuussa, äh, täysistunnossa todennäköisesti helmikuussa. Nyt voimme äh, lopettaa tämän kokouksen ja aloitamme jälleen iltapäivällä kolmelta. Muistuttaisin teitä siitä, että kolmelta meillä on täällä parlamentin puhemies ja pääsihteeri. Velle on paikalla, silloin allekirjoitetaan emassopimus.